Uh, Hyvät kollegat, käynnistelen kokousta pikkuhiljaa. Täällä on näkin kaksi varjostelijaa paikalla, eli voimme varmasti ryhtyä töihin. Seuraava esityslistakohta on lausunto luonnos Marchilta aiheena vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahasto. Ja annan äh, puheenvuoron Samatlin herra Omarjille, olkaa hyvä. Oui, Omarji. <laughs> Madame la Présidente, merci. Nous avons... Rouva puheenjohtaja, kiitos paljon. Meillä on ollut ensimmäinen äh, mielipiteiden vaihto viimeisessä valiokunnan kokouksessa. Me en palaa kaikkeen siihen, mitä on ollut jo keskustelun aiheena täällä. Se oli todella monipuolinen keskustelu. Mä haluaisin kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, että sillä välin on tullut Eurooppa-neuvoston päätös, tai ainakin ehdotukset, sanotaan näin pikemminkin, monivuotisesta tulevasta rahoituskehyksestä. Huippukokous neuvost voi olla tyytyväinen siihen, että se voi jatkaa tätä ruoka-apua, vähän, ruoka-apuohjelmaa vähävaraisimmille. 2,5 miljardia oli summa, mutta se on kuitenkin hyvin paljon vähemmän kuin mitä odotettiin. Se on paljon vähemmän kuin mitä tarvittaisiin ja mitä järjestöt ovat ilmoittaneet tarvittaisiin noin 5 miljardia euroa, jotta voitaisiin todella kattaa kaikki nykyiset tarpeet. Sanoin viimeisimmässä kokouksessamme, en korosta sitä tässä sen enempää, on täysin käsittämätöntä, käsittämätöntä että kun elämme kriisiä, olemme vielä aika syvällä kriisissä Euroopan unionissa ja köyhien määrä vain kasvaa, niin silloin on käsittämätöntä, että kaikista köyhimmät jätetään tien varrelle. Eilen me saimme osallistua puheenjohtaja Van Rompuyn kuulemistilaisuuteen. Hän teki selkoa viimeisimmästä huippukokouksesta ja puheenjohtaja Van Rompuy sanoi, että, että, että ei ole mitään vähennyksiä tai alennuksia tähän ohjelmaan. Tämä on kuitenkin aivan väärä päätös tai johtopäätös tai ilmoitus. Varathan ovat vähenemässä. 2010 summa oli noin 500 miljoonaa euroa per vuosi. Siis 500 miljoonaa euroa per vuosi. Laskutoimitus on yksinkertainen, jos sen kertaa on seitsemällä, siitä tulee 3,5 miljardia, mutta budjetissa siihen nyt on varattu 2,5 miljardia. Eli jos ajattelemme viimeisintä ohjelmakautta, niin on yhden miljardin vaje jo tällä hetkellä suunnitelluissa summissa, mutta tarvitaan paljon enemmän, jotta voisimme kattaa tarpeet, vastata tarpeisiin. Tässä ongelma, johon olemme törmänneet. Me aiomme laatia lausunnon. Budjettikysymykset kuitenkin ovat sen kaltaisia, että ne eivät ole ihan meidän hallinnassamme. Minä olen tehnyt valinnan tarkistuksen muodossa, jossa sanotaan, että pitää todella saada äh, määrärahat, jotka vastaavat tarpeita, jotta tarpeisiin voidaan vastata kaikissa jäsenvaltioissa, koska tehän tiedätte, että 27 jäsenvaltiossa tullaan, voidaan valita konkreettisesti varoja tähän rahastoon, eikä ole kyse siis 21 jäsenvaltiosta, jotka voisivat vain hyötyä niistä. Tässä ensimmäinen kommentti Voimme myös olla iloisia siitä, että Euroopan parlamentti on lähtenyt toimimaan hyvin voimakkaasti. Mm, kaikki poliittiset puolueryhmät tässä talossa ovat sitä mieltä, että nämä rahastot ja ohjelmat pitäisi saada jatkumaan. Eli parlamentti on myös saanut ehkä vähän kansalaisiakin liikkeelle ja sillä on ollut jo positiivista vaikutusta, koska meillä on uusi asetus täällä käsiteltävänä. Proposé. Uusi asetus on ehkä hieman ongelmallinen, siitä pitää keskustella. Ehkä tilanne on vähän hankala, jos ajattelemme aikataulua työllisyysvaliokunnan kanssa, jos, koska sielläkin halutaan tehdä ehdotuksia. Me olemme kuitenkin pyrkineet hahmottamaan joitakin ongelmia sillä tavalla, että voi voitaisiin ajatella, että miten tätä rahastoa voitaisiin käyttää. 1980. Ajattelemme vuotta 1985-86, jolloin oli hyvin ankara talvi. Ja tuolloin Rokadin johtama valiokunta halusi tarjota ihan puhtaasti elintarvikeapua. Uudessa asetuksessa sitten on otettu huomioon kehitys ja siinä on sanotaan, että on lähdetty ehkä jakamaan ihan materiaalista apua niille, jotka ovat sitä vailla kaikista kipeimmin. Olen kuitenkin sitä mieltä, että tämän ohjelman pitäisi olla kuitenkin ensisijaisesti elintarvikeapuohjelma, koska jos pystymme tyydyttämään elintarviketarpeen, niin silloin voimme myös parantaa sosiaalista osallistumista ja osallistamista. Toinen kommentti syntyi keskusteluista, joita käytiin hyvän tekeväisyysjärjestöjen kanssa, liittyy sääntöjen yksinkertaistamiseen ja asetukseen, jotta voitaisiin taata kaikille eh, jäsenille, yhdistyksille eh, mahdollisuus toimia ilman rankaisuja, jotka ovat hyvin, hyvin raskaita hallinnollisesti, eh, byrokraattisesti. Toinen kommentti, jonka tein tähän mietintöön, oli se, että kun me olemme nyt järjestämässä foorumia Euroopan tasolle – Eli siis haluaisin, haluaisin luoda verkkosivustot reuna-alueita ajatellen, jotta niitä ei unohdettaisi. Tämä verkkosivulle kerättäisiin kaikkien niiden järjestöjen nimet, jotka voisivat saa hyötyä avusta. Yksi asia, joka on ongelmallinen, on yhteisrahoituksen poistaminen. Yhteisrahoitus jos se nyt ihan väärin muista, vuonna 1985 oli 100 prosenttia. Minä ehdotan, että, että se olisi 100 prosenttinen jatkossakin, koska kaikki, kaikilla valtioilla ei ole mahdollisuutta täysimääräisesti kattaa näitä tarpeita. Eli silloin voi, voivat jotkut järjestöt joutua vaikeuksiin. Meillä on myös paljon ehdotuksia, jotka tulee muotoilemaan – ne ovat täydentäviä. Mutta haluaisin kuulla kollegojen näkemyksiä mm, monistakin asioista, jotka ovat nousseet minulle mieleen. Je, ne ovat syntyneet keskusteluista, joita käytiin hyvän tekeväisyysjärjestöjen yhdistysten kanssa ja Euroopan unionin komission kanssa. Mm, tässä selon... De denrées, mietinnössäni halutaan tasapainotettua monipuolista vaihtelevaa elintarvikeapua. Kuitenkin komissio on sanonut, että tässä on vaarana se, että tämä että paino tai taakka tulee liiaksi näiden yritysten yhdistysten harteille, kun halutaan kuitenkin saada monipuolinen vaihteleva apu. Mielestäni tämän asioista pitäisi päättää ja ehkä minä voin käydä keskusteluvaihtoa kollegani kanssa ja voimme sitten lopuksi päättää meidän kannastamme. Toinen kysymys, jonka haluan heittää kollegoille, liittyy niihin indikaattoreihin, joita käytetään Eurostatissa – mitä indikaattoreita Eurostat tulee käyttämään, kun se haluaa kohdentaa kaikista vähäosaisemman väestönosien kehityskaaren ja jota uhkaa köyhyys. Eurostat ei ole ehkä kirjannut tätä el- <clears throat> elintarvikepuutteista johtuvaa köyhyyttä. Ja jos näin on tehnyt, niin vain vuodesta 2009 lähtien, onko tämä riittävää? Tätäkin olen pohtinut ja siihen meidän pitäisi pyrkiä löytämään vastaus. Toinen kysymys, johon meidän pitäisi myös löytää kannanotto, liittyy siihen, miten määritellään työn intensiivisyys. puhutaanko työn intensiivisyydestä vai tulotasosta? Tässä on kyseessä kaksi erilaista määritelmää ilmeisesti. Olen keskustellut komission kanssa tästä tämän mietinnön laatimiseksi. Komissio sanoi, että jos otamme tämän työn intensiteetin määritelmäksi, silloin siitä saa selkeämmän näkemyksen ja voimme siihen sitten kytkeä myös ne, ne mm, kotitaloudet, jotka ovat köyhyysuhan edessä. Mutta tästäkin pitäisi päästä yksimielisyyteen. Eli minä odotan paljon keskustelusta. En minä halua mitään suuria juhlallisia julkilausumia tästä eurooppalaisesta foorumista. Meillä on ollut jo keskustelua komission kanssa ja me pystyimme osoittamaan, kuinka me olemme todella närkästyneitä. Nyt elämme uusia aikoja. Meidän pitää kirjoittaa mietintö, joka voi todella parantaa tätä asetusta ja toivon, että tämän keskustelun myötä ja tarkistusten tiimoilta, jotta te tulette laatimaan meillä, meille tulisi syntymään ehdotus, joka olisi mahdollisimman hyvä, toimiva ja asianmukainen ja vastaisi meidän toiveitamme. Viimeisin kommentti. Aamulla siitä jo puhuttiin. Uudet neuvottelut ovat avautumassa Euroopan parlamentin ja neuvoston välillä budjetista. Totta kai tämäkin kysymys elintarvikerahastosta vähäosaisimmille tulee olemaan näiden neuvottelujen keskeisimpiä aiheita ja toivon, että Euroopan parlamentti pitää kiinni vahvasti omasta kannastaan neuvotteluissa, jotta saisimme budjetin aikaansaaduksi, joka ottaa huomioon ja kattaa kaikki nämä todelliset eh, mainitsemani tarpeet. Tässä muutama kommentti ja haluan kuitenkin vielä sanoa, että olen todella avoin kaikille ehdotuksille, joita te voitte te- tehdä, jotta, te voitte, jotta tämä asiakirja säilyy sellaisenaan. Eli meillä olisi yksi ainut yhteneväinen vahva kannanotto tässä valiokunnassa. Teres, Marie-Therese Sanchez-Schmidt. Marie-Therese Sanchez-Schmidt, olkaa hyvä. Merci euh, beaucoup, madame la... Kiitokset puheenjohtaja. Kiitokset äh, Omarjeelle tästä tekstistä. Huomautan, että tämä on aika tehdä konkreettisia käytännönläheisiä ehdotuksia ja määritellä yhteinen kanta, jota sitten yhdessämme, yhdessä puolustamme. Minä olen ikävissäni siksi, että tämä monivuotoinen kehys nyt määritteli tuon avun riittämättömäksi 2,5 miljardia. Tässä nyt on ehdotettu se äh, järjestöt kuitenkin, kuten sanoitte, tarvitsisivat 4,5 miljardia euroa ja tässä tuo eh, alkuperäinen ehdotus oli 3,5 miljardia. Meidän ehdotuksemme tietysti riippuu tulevista talousarvioneuvotteluista. Kiitän esittelijää työstä ja myös tarkistuksista. Hän on esittänyt monia tarkistuksia. Me olemme käyneet hyvin, hyvin kattavaa keskustelua viime kerralla asioista ja päässeet yhteisymmärrykseen muutamista kohdista. Näitä tarkistuksia näillä tarkistuksilla halutaan päästä juuri hyviin tavoitteisiin, mutta meillähän on tämä budjettitaisto vielä kesken, niin meidän täytyy toimia realistisesti. Tässä on viisi miljardia ja sitten yhteisrahoituksesta viisi prosenttia. Se on aika kunnianhimoista kylläkin. Olisi vaikea tätä ehdotusta puoltaa. Meidän täytyy toimia kuitenkin nyt järkevämmin, jotta emme sitten tuota pettymystä järjestöille, jotka kuitenkin kovasti odottavat meidän työtämme. Meidän täytyy nyt vahvasti tehdä työtä ja myös pyrkiä saamaan tuo yhteisrahoitus toimimaan. Meidän täytyy sosiaaliasioissa myös kantaa vastuumme ja ehdotettu oikeusperusta eli sosiaalirahasto tarjoaa vastuun jakoa ja solidaarisuuden jakoa jäsenvaltioiden ja unionin välillä. Tämä yhteisrahoitus on kyllä hyvä keino, jota ei pidä unohtaa. Sitten jäsenvaltioissahan toki on talousarvio-ongelmia aika paljonkin. Ehkä voidaan tehdä monia kompromissiratkaisuja erinäisten välineiden kautta, joiden pohjalta tätä yhteisrahoitusta voidaan vähän muokata niiden valtioiden kannalta, jotka ovat hankaluuksissa. Tuen esittelijää myös siinä, miten kansalaisjärjestöt osallistuvat tähän ohjelmaan ja nämä, ne on otettu mukaan tähän työhön ja, me, ja ne ovat myös hyvin tärkeällä paikalla. Ehkä vähän vaatimattomammin suhtautuisi näihin kumppanuusjärjestöihin. Ei tule rajoittaa toimijoiden kenttää. Ehkä pikemminkin jättää sitten järjest- siis jäsenvaltioiden vastuulle tämä järjestäjätaho pikemminkin. No sitten on kyse näistä elintarvikkeiden lisäksi jaettavista elintärkeistä tuotteista. Tämä, tässä erityisesti kuitenkin korostamme, että tämä rahasto toimisi elintarvikkeiden jakelupisteenä aivan ensiksikin e, e, ensisijaisesti. Ja sitten tämä menettelytavan yksinkertaistaminen, elintarvikeavun piirissä työskentelevät järjestöt ovat yleensä vapaaehtoisia ja niitä ei saa sitten taakoittaa rajoittaa liikaa turhalla byrokratialla, koska tämä eurooppalainen menettely nähdään usein äärimmäisen monimutkaisena. Ja sitten tuo foorumi ja hyvien käytänteiden vaihto, se on hyvä ajatus ja tällainen verkkosivuston luominen on mainio ajatus. Teen tästä muutaman tarkistuksen, jotka toki tukevat osaa siitä, mitä esittelijä on sanonut. Minulla olisi kuitenkin komission suuntaan kysymys. Voisimmeko me saada tietoja siitä, miten nämä kirjekuoret jaetaan jäsenvaltioiden välille. Ja se olisi hyvä kysymys hyvä, hyvä, tähän hyvä saada vastaus, koska kyse on kansallisesta sosiaalirahaston osasta. Miten tässä voidaan taata minimi-investointi aluekategorioihin nähden, tiettyihin kohderyhmiin nähden. Tämä on kiinnostava kysymys. Kattaako tämä sosiaalirahaston jakomenettely tämänkin tilanteen ja sitten täytyy miettiä myös kaikkien tavoitteiden yhtenäistämistä ja lisätavoitetta, lisätavoitteita. Tämähän on hyvin raskas hanke. Ja sitten vielä puuttuisiin komission ehdotukseen. Tämä aihe on nimittäin oikeus, oikeusvarmuuden kannalta hyvin hankala, koska jotkut jäsenvaltiot eivät ole ollenkaan sitä mieltä, että tällainen rahasto olisi tarpeellinen Euroopan unionissa ja täytyy ne valtiot vakuuttaa tästä, että meidän täytyy toimia yhdessä sekä valiokuntana että parlamenttina, jotta voimme antaa sitten oikean viestin niille, jotka haluaisivat taas uudelleen kansallistaa tällaisen elintarvikeavun. Mielestäni tällainen hanke on ollut niin voittoisa, että me, meidän täytyy sitä tukea ja muistaa, että eurooppalainen sosiaalinen toiminta on tarpeellista ja sen pitää jatkaa, jatkua, koska sen avulla voidaan lievittää kansalaisten kärsimyksiä. Kiitokset. Dancila, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja kuten juuri minua ennen puhuneetkin Minäkin olen sitä mieltä, että tämä Eurooppaan hyökännyt talouskriisi on nostanut apua tarvitsevien ihmisten määrää. Köyhyys ja syrjäytyminen ovat entisestään kasvaneet ja siitä syystä tällainen budjetin leikkaus on järkyttävää. Tämä talousarvio on rajoitettu ja se, rajoittunut ja se on nyt jo laskenut lähes tulkoon 40 prosentilla nyt on niin paljon ihmisiä, jotka eivät saa riittävästi elintarvikkeita, laadukkaita elintarvikkeita, eivätkä ylipäätään elintarvikkeita. Ja sen takia meidän täytyy tukea näitä miljoonia ihmisiä, jotka joutuvat tässä tilanteesta kärsimään, kun on niin paljon ihmisiä, jotka eivät pysty syömään lihaa, eivätkä kalaa viikkokausiin, eivätkä saa riittävästi proteiineja maailman terveysjärjestön mukaisesti. Myös 25 miljoonaa lasta Euroopassa e, joutuu elämään köyhyydessä, ja heistä 5,5 prosentilla ei ole uusia vaatteita, he saavat vaatteita sukulaisilta ja milloin mistäkin. Ja miljoonilla lapsilla Euroopassa ei ole riittäviä kenkiä varsinkaan nyt kylminä talvikuukausina. Tällaista perusvaatetusta, tämä puute on valtava tämä perusvaatetuksen puute ja meidän täytyy pyrkiä rahastosta tarjoamaan myös tähän, tähän ongelmaan apua ja sama koskee myös terveyspalveluja, sillä näistä ihmisistä nämä lapset jäävät syrjittyyn asemaan ja heistä sitten syntyy taas uusi uusi työttömyys ja ongelma tulevaisuudessa. Eli tämän pitäisi olla joka ainoan eurooppalaisen toimielimen ensimmäisenä huolenaiheena nyt näinä aikoina. Meidän täytyy myös uudelleen arvioida näitä tutkimuksia, joita on tehty paikallisten ja alueellisten viranomaisten kanssa, jotta apu todella menee juuri niille, joille se on tarkoitettukin. Euroopan unionin tasolla meillä on satoja ja tuhansia järjestöjä, jotka tekevät työtä meidän kanssamme pääosin vapaaehtoisesti. Ja tätä menettelytapaa ei sen takia saa monimutkaistaa, jotta apu pääsee kätevämmin perille. Nämä järjestöt, kuten sanoin, toimivat pääosin siis vapaaehtoispohjin ja sen takia meidän on kevennettävä ehdottomasti byrokratiaa ja rahan hakukeinoja. Meidän täytyy myös muistaa se, että Euroopan unionin täytyy luoda hätärahasto, jota voidaan käyttää, jos tilanne yhtäkkiä huomattavalla tavalla huononee tai eh, ilmenee uusia ongelmia köyhyyskysymyksestä. Myös eh, elintarvikeketjujen pitäisi enemmän eh, osallistua tähän elintarvikkeiden jakoon ennen kuin tuotteet menevät päivämääränsä yli ja ne heitettäisiin kaatopaikalle. Nämä tuotteet voitaisiin tarjota siis eh, tällaisille järjestöille käytettäväksi. Esittelijä on tehnyt eh, hyviä ehdotuksia. Meidän täytyy kuitenkin vielä korostaa juuri näitä hätätilanteita, joissa myös tarvitaan riittävän laadukasta, riittävän eh, proteiinipitoista ja ravintopitoista ruokaa syrjään jääneille köyhyyden kolhimille ihmisille. Tämä väline on hyvä sosiaalinen väline ja myös tällaiset integrointiohjelmat ähm, syrjityille henkilöille tai vanhuksille tai vammaisille, joiden kotiin mennään viemään näitä elintarvikkeita. Tämä on nyt mainio tilaisuus osoittaa solidaarisuutta äh, kansalaisten välillä. Tämä vuosi 2013 on kansala- Euroopan kansalaisten vuosi ja nyt tämä ohjelma on selvä esimerkki siitä, miten voimme tätä vuotta soveltaa konkreettisesti ja osoittaa kansalaisille, miten haluamme toimia solidaarisesti. Meidän täytyy pystyä auttamaan niitä ihmisiä, jotka päivittäin kärsivät nälkää me varmasti teemme tarkistuksia vielä tähän tekstiin, mutta uskon, että esittelijän kanssa voimme mitä mainiointa yhteistyötä tehdä. Kiitokset. Madame Husmanova ilmeisesti ei ole paikalla. Garmadeisis, olkaa hyvä. Merci. Kiitos rouva puheenjohtaja. Ensinnä kiitän kollegaa herra Omarseta koska hänen mietintönsä korostaa aivan loistavalla tavalla yhden asian. Eli se on toisin sanoen tämä Eurooppa, joka suojelee, joka suojelee erityisesti köyhimpiä tilanteessa, jossa valitettavasti meillä on valtion päämiehiä, jotka eivät tajua, mikä on todellinen tilanne, valtionpäämiehet päämiehet tekevät päätöksiä erityisesti asiakokonaisuuksista, jotka ovat keskeisiä Euroopalle. Nämä päätöksillä on seuraamuksensa ja minä sanon jo nyt, että me olemme jo törmänneet siihen rajaan, olemme menneet jo ylitse sen rajan, kun on voitu hyväksyä jotakin asioita köyhyyden suhteen, mitä ei missään nimessä pitäisi hyväksyä. Mitä tulee tähän tekstiin, haluaisin ensiksi muistuttaa, että me vastustamme tiukasti budjettihanketta, budjettiluonnosta, budjettiehdotusta seuraavalle ohjelmointikaudelle, niin kuin neuvostossa sitä on ehdotettu, vaikka pieni lisäbudjetti viime minuuteillakin tulikin pöydälle ehdotetuksi, joka oli, meni kaikista vähävaraisimmille vähävaraisimmille suunnatuksi on aivan liian riittämätön, jos vertaamme sitä nykyohjelmaan, jos ajattelemme, mikä on uuden rahaston painopistealueiden laajentuminen. 2,7 miljardia eivät tässä nyt luvut oikein ole oikeissa paikoissaan. Köyhyys on laajentunut, kasvanut ja asunnottomien määrä on kasvanut. Tässä mietinnössä lähetetään viestiä koko ajan. Nyt on tullut hetki toimia. On korkea aika, korkea aika toimia. Meidän velvollisuutemme on toi, ryhtyä toimeen kaikki ryhdymme siihen, kuten mietinnön laatiokin meille on tehnyt ihan todellisia ehdotuksia. Minä Lisäisin kaksi, jotka mielestäni ovat keskeisen tärkeitä. Ensinnäkin minä haluaisin tästä tekstistä löytää ulottuvuuden, joka on meille kaikille ympäristöihmisille tärkeitä näistä, kuinka me haluamme suosia paikallisia tuotteita, paikallisia pikkukauppoja, paikallisia pikkutuotteita. Tällä voitaisiin vähentää ruoan tuhlausta. Meillä on paikallisia maanviljelijöitä, niitä pitäisi arvostaa ja arvottaa oikein. Kausiluonteisia tuotteita meidän alueella, meidän seuduillamme ja että taistelemme ilmaston lämpenemistä vastaan nimenomaan, kun ajattelemme näiden hyödykkeiden, tavaroiden ja elintarvikkeiden kuljetusta. Minä olin jo sanonut aikaisemmin, köyhimmille on myös oikeus saada tervettä, kunnollista, tervettä, kausiluonteista, laadukasta ruokaa. Tämä on, tämän, tämä on minun ensimmäinen konkreettinen ehdotukseni. Toinen on se, että painottaisimme kumppanuutta. Haluaisin olla varma, että tässä lausunnossa tulee ilmi se, että kaikki kumppanit yhdistyvät heti alussa tämän operatiivisen ohjelman määrittelyn, oli sitten kyse, kyse paikallisista maanviljelijöistä tai näistä solidaarisista äh, sekatavarakaupoista, vähittäiskauppiaista, pikkukauppiaista. Mm, vielä kolmas ehdotus on yksinkertaistaminen. Minä olen minä vastustan yhteisrahoitusta. Meillä on valtioita ja valtionpäämiehiä, jotka eivät kyllä ota ö, köyhyyttä ensimmäiseksi prioriteetiksi ohjelmissain esille e, ja sanovat, ettei näitä rahastoja pidä käyttää. Jos ei ole yhteisrahastoa, niin silloin nämä yhdistykset, järjestöt pääsevät suoraan käyttämään näitä rahoja. Eli kyse on yksinkertaistamisesta, miten saa, saada näitä rahaston varoja käytettävä, käytettäviksi. Viimeiseksi eurooppalaiset arvot, joita me puollamme ja puolustamme ne arvot tai yksi arvo on ihan yksinkertainen. Jokaisen eurooppalaisen kansalaisen pitää ystyä, pystyä elämään ihmisarvon mukaisesti. Ei tämä ole mikään hyvän tekeväisyysohjelma. Tässä autetaan ihmisiä, kaikista vähäosaisimpia. Ja se symbolisoi sitä, mikä meiltä tänä päivänä Euroopassa puuttuu, eurooppalainen yhteisvastuu. Kiitos paljon. Merci beaucoup. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää tämän asian esiin nostamisesta ja esittelystä. Ja muutama kommentti ja kysymyskin sitten. Ensinnäkin, kun täytäntöönpanon yksinkertaistamisesta puhutaan, voisi olla hyvä, jos tämä eurooppalainen, eurooppalaisen avun rahasto saataisiin yhtenäisiin strategisiin puitteisiin, jotta tämän rahaston käyttö ja ESRn käyttö voitaisiin hoitaa yhteisen ohjelman alla. Ja tästä kysyisinkin seuraavaa komissiolta. Onko tehty minkäänlaisia arvioita siitä, mitkä ovat yksittäisten jäsenmaiden tarpeet näiden resurssien osalta? Ja jos valtiolta nämä varat jäävät käyttämättä, olisiko mahdollista ajatella, että niitä voitaisiin tämän operatiivisen ohjelman alla käyttää johonkin muuhun ohjelmaan? Kiitos, en tiedä onko vielä puheenvuoropyyntöjä. Onhan tässä paljonkin Jalo Alpris seuraavana. Vai oliko tämä se vanha puhujaluettelo? Olkaa hyvä. I'll try to be brief. Uh, when we had this... Voimme puhua lyhyesti. Kun tätä keskustelua ensimmäistä kertaa käytiin, totesin, että en oikein pidä tästä ehdotuksesta. En ole alkajankaan siitä pitänyt, eli kantani on vähän erilainen kuin esittelijällä tai ryhmälläkin. Ja kerron nyt hieman syistä tälle katsoisin, että nyt ollaan muuttamatta vastuita EU- ja jäsenmaiden mm, välisiä vastuita. 15 vuoden ajan toimin pormestarina Ruotsissa ja paikallisviranomaiset Ruotsissa vastaavat vähäosaisten tarpeista ja kaikkien kodittomien tarpeista. Eli paikallisen viranomaisen on kaikille eh, löydettävä jokin paikka yöpyä esimerkiksi. Eli tämän vastuun lainmukaisesti kantavat paikallisviranomaiset. Ja pelkään, että jos jatkamme tähän suuntaan, niin tapahtuu kaksi asiaa. Ensinnäkin, jos halutaan taistella köyhyyttä vastaan, niin kaikkein tärkeintä on tällöin pyrkiä löytämään työpaikkoja, sillä on selvää, että työttömyyden vuoksi ihmiset köyhtyvät. Eli työpaikkoja on luotava. Se on ensimmäinen asia. Ja jos sosiaalirahastoa hyödynnetään, niin se miten sitä nyt hyödynnetään johtaa siihen tai pyrkii siihen, että ihmiset löytäisivät paremmin työtä. Ja jos kyseistä rahastosta siirrettäisiin varoja tähän tarkoitukseen, niin seuraavan MFFn yhteydessä 30 miljoonaa tai enemmänkin tulevat keskusteluun, koska asiat olisi priorisoitava. Mietittävä, halutaanko ponnistella siihen suuntaan, että ihmiset löytävät työpaikkoja vai eh, halutaanko varat suunnata eh, suoraan köyhille ihmisille. Ja tällainen lähestymistapa mielestäni on vaarallinen. Ruotsissa, kun eh, on tämä uusi mekanismi, niin pormestarit saattavat katsoa, että saatavilla on eurooppalaista rahaa, eli minun itseni tässä tulee ponnistella vähemmän, ja sen näkisin tässä ongelmana. Eli kannattaisi miettiä vielä kertaalleen ollaanko tässä pitkällä tähtäimellä tekemässä hyvää Euroopalle vai päinvastoin. Itse en ole ihan vakuuttunut lähestymistavasta, mutta puhun nyt oman kokemukseni, ruotsalaisen kokemuksen valossa. Eli mikä taho vastuun kantaa mistäkin kysymyksistä EU-ssa ja tämä ehdotus saattaisi johtaa siihen, että jäsenmaat sitten pyrkisivät tekemään vähemmän. Kiitokset. Konstanza, olkaa hyvä. Ja, ganz herzlichen Dank. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin ihan periaatteellinen huomio varsin usein eh, käsittelemme lausuntoja englanniksi. 99 prosenttia kollegoista täällä parlamentissa varmasti osaavatkin englantia, eli se ei ole ongelma. Mutta sitten kun joudutaan neuvotteluja käymään ranskaksi, niin tilanne on vähän hankalampi. Eh, oma ranskani esimerkiksi ei ole niin hyvällä tolalla, että eh, pystyisin noin vain tekstiä lukemaan ja ymmärtämään, mistä siinä on kyse. Näin ollen on varsin hankala asiaa kommentoida, koska en ole pystynyt tähän asiakirjaan kunnolla tutustumaan kieliongelmien vuoksi. Tämä on ongelma ja estää sen, että voimme kunnolla tätä asiaa tarkastella. En tiedä, eikö olisi ollut mahdollista edes jonkinlainen työkäännös paperista englanniksi saada. Tässä sanotaan, että tarkistukset tulisi sitä torstaihin mennessä. En tiedä, kuinka tämä ainakaan omalta osaltani on mahdollista. Sitten erääseen toiseen seikkaan. En suinkaan nyt halua sanoa, etten toivoisi tätä ohjelmaa. Tämä keskustelu on jo käyty, mutta on kuitenkin eh, muistettava, miltä pohjalta ohjelma syntyi. Liikkeellehän lähdettiin maatalouspolitiikasta, kun meillä oli valtavat voivuoret maitojärvet ja varsin suuri ylituotanto-ongelma. Ja mietittiin, mitä tehdä, miten hoitaa kunnolla tämä tilanne kuntoon. Eikö olisi näin ollen järkevää antaa osa tästä ihmisille, jotka apua tarvitsevat? Maatalon tilanne on muuttunut, enää tätä ylituotanto-ongelmaa ei ole. Ja niinpä ajateltiin tämä ottaa pois maa talouden yhteydessä ja mietittiin, tarvitaanko ohjelmaa ylipäätään ja jos, niin miten rahoitus hoidetaan. Sitten tehtiin päätös, että ESRstä voitaisiin rahoitus hoitaa. Sinällään voin tätä lähestymistapaa tukea. Ne maat, joilla ei ole mahdollista reagoida tilanteisiin itse. Pitkältihän tässä kuitenkin kyse on jäsenmaiden omista vastuualueista. Ja siksi vastustusta Saksassakin on ollut melko paljon. Omassa ryhmässänikin eh, Saksan kollegat, saksalaiset kollegat olivat melko varautuneita, koska tässä mennään vähän siihen suuntaan kuin mitä Jenskin sanoi, ettei tämä kuuluisi toimivaltamme piiriin. Eli jos nyt lähdetään sitten eh, siihen suuntaan, että halutaan vain lisää ottaa tähän mukaan muutakin kuin pelkkiä elintarvikkeita, niin pelkäänpä, että silloin eh, mennään jo pidemmälle kuin mikä tässä perusajatus on ollut. Eli että pyritään eh, sellaisen tilanteeseen, että ihmiset saadaan takaisin työelämän piiriin. Tämähän nousi esiin hyvin Jensin puheenvuorossa. Eli tällä tavalla ikään kuin estettäisiin ihmisten mm, osallistumista vaikuttaminen ja äh, mukaan tulo äh, yhteiskunnan toimintaan, jos äh, heille vain jaetaan ilmaisia elintarvikkeita ja muuta. Se ei ole hyvä pohjaista sosiaalista toimintaa. Eli tietyt kriteerit, niiden valossa voidaan ajatella, että tällainen apu voisi olla mahdollista. Ja on muistettava myöskin se, että jäsenmaiden yhteisrahoitusosuutta tarvitaan, jotta ettei eh, jouduta tilanteeseen, että kaikki haluavat avun ottaa vastaan siksi, ettei se mitään maksa. Ei suinkaan ole meidän tehtävä. Meidän rahoittamaan kaikkia niitä asioita, jotka yleensä kuuluvat e, jäsenmaille. On ensin mietittävä, mitä jäsenmaat voivat tehdä, ja tältä pohjalta kannattaisi tätä asiaa lähestyä. Olisi hyvä, jos esittelijä, varjoesittelijät voisivat tältä pohjalta myöskin miettiä sopivia kompromisseja. Itse en valitettavasti voi tähän työhön osallistua näiden mainittujen kieliongelmien vuoksi. en on pyytänyt toistamisen puheenvuoroa. Ennen kuin annan hänelle puheenvuoron, kerron tästä käännösasiasta hieman. Tilanne on sen verran tiukka tällä hetkellä, että sen takia ei ole saatu vielä käännöksiä, koska valiokunta ei ollut valmis lykkäämään äänestyksiään. Ja se on syy sille, että jouduttiin tällaisen tilanteeseen. Eikä ollut mahdollista vielä saada tähän lausunton käännöstä. Mietintön luonnoshan kyllä on jo taitaa olla kaikillakin kielillä saatavana. Tietysti on mahdollista ajatella, että lausuntoa ei laadita, tai sitten, että se laaditaan, mutta hyväksytään se tosiasia, että näitä käännöksiä ei ole nyt mahdollista järjestää kaikille kielille. Ainakaan eh, riittävissä ajoin keskustelua ajatellen. No niin, ja nyt Rova Dei, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Yksi minuutti vain sanoakseni ruotsalaiselle kollegalleni huomio huomio. Kun puhutaan köyhyydestä, ja sitten eh, heilutellaan vain työllisyyttä vastauksena. Haluan vain muistuttaa mielin, että tänä päivänä Euroopassa meillä on miljoonia köyhiä työntekijöitä, jotka voivat tänä päivänä hakea apua näistä ruoka-apupisteistä, mutta Eurooppa tänä päivänä ei enää suojaa meitä köyhyyttä vastaan, kun meille sanotaan, että otetaan käyttöön jonkinlaisia järjestelyjä työllisyyden parantamiseksi, jotta ihmiset pääsevät pois köyhyysloukusta, jos ei, ei se ole riittävää, jos ei tehdä samaan aikaan sitä, mitä parlamentti tekee, että voitaisiin taistella sosiaalista syrjäytymistä ja köyhyyttä vastaan. Tässä on kyse siitä, että meidän pitäisi taata perusturva, perustoimeentulo kaikille kaikille. Jos meillä on tätä minimiperustuloa, toimeentuloa kaikille, niin emme pääse pois tästä köyhyysasiasta. Toiseksi joku on sanonut, että sehän on kyse jokaisen jäsenvaltion toimivaltuudesta. Mutta miten te nyt tajua, että voitaisiin eurota, edetä Eurooppaan, joka haluaa suojella kansalaisia? Minä haluan suojella enenevien oikeuksien myötä. Jos me huomenna lähetämme tämän viestin, että kukin hoitakoon oman asiansa, jokainen jäsenvaltio hoitakoon oman, omat köyhänsä, käperrytään taas omien kansallisten asioiden ympärille, niin ei meillä ole sitten enää mitään eurooppalaista lisäarvoa. Eurooppalaisuutta, tämä on se symboli, jonka pitäisi tulla ulos tästä parlamentista. Minulla on ajatus Euroopasta, käsitys Euroopasta. Perustajathan sanoivat, että jokainen Euroopan kansalainen omaa oikeudet oikeuksiin. Puheenjohtaja, oikeudet on oikeus ihmisarvoiseen elämään. Jos me emme tänä päivänä me, jotka olemme tietynlaisia viestin viejiä Euroopassa, viestin välittäjiä, lähettäjiä, jos me emme pysty puolustamaan näitä solidaarisuusarvoja Euroopassa, niin minä kyllä pelkään, miten huomisen Euroopan käy. Kiitos. Onko vielä puheenvuoropyyntöjä? Ei näytä olevan, eli annan Omarsille mahdollisuuden. Rouva puheenjohtaja, kiitos. Mielestäni tämä keskustelu oli varsin mielenkiintoinen, koska sen myötä pystyttiin todella hahmottamaan lähes jokaisen näkemyksen ja kannanoton, mutta jos sopii, niin kuitenkin voisin sanoa, että on vähän erikoista tai outoa kuulla sanottavan, että tämä on kysymys, joka ei ole eurooppalainen. Pitääkö tässä nyt taas muistuttaa, että Rooman sopimuksessa jo on kirjoitettu selvästi, että meidän on velvollisuus taata tasapainotettu, terve, turvallinen ravinto kansalaisillemme. Pitäisikö muistuttaa, että Euroopalla oli tavoitteena poistaa köyhyys sen maa-alueelta vuonna 2020 mennessä vuoteen. Nämä, tämä on ihan puhtaasti eurooppalainen tavoite ja meidän täytyy jatkaa taistelua tämä mielessämme. Minä olen esittelijänä tästä kysymyksestä. Minä, minun sähköpostini tulvii viestejä ja vastauksia. Varmasti muiden esittelijöiden kanssa on samanlaita mutta aina yleiskeskustelu ei synnytä intohimoja. Meillä on odotuksia, tässä ovat suuret edut kyseessä, jos ajattelemme yleistä mielipidettä. Karimahan puhui tässä ihan asiallisesti, mitkä symboliset arvot tässä ovat liikkeellä ja kyseessä. Tällä hetkellä, kun me kaikki voimme todeta, kuinka vähemmän on mitään yhteyttä Euroopan toimielimen ja kansalaisten välillä. Luottamus ja usko on hävinnyt näiden kahden tahon välillä, eli meidän on sitä suurempi, sitäkin suurempi syy toimia Minulla oli kysymyksiä ja kommentteja, jotka oli osoitettu komissiolle. Toiset oli ja anteeksi, tänne oli joitakin kommentteja, jotka oli osoitettu komissiolle. Toiset koskivat yksinkertaistamista, jotka toiset liittyivät tarkistuksiin, jotka minä olen tehnyt. Jos ajattelemme eurooppalaisia rahastoja, niin ne on kytketty kohesiopolitiikkaan. On kyse paljon asetuksista, säännöistä, öö, joita pitää valvoa ja niiden toteuttamista toimeenpanoa pitää valvoa. On kyse myös järjestöistä ja yhdistyksistä, jotka toimivat hyvin vaikeissa olosuhteissakin. Meillä on myös suuri kysymys alueelliset toimijat, alueellinen kytkeminen tähän on keskeistä, että kaikki järjestöt ja, toimistot, äh, järjestöt ja yhdistykset voivat toimia hyvin aktiivisesti käsitteiden määrittelyssä, toimintojen määrittelyssä, ja tästäkin olemme laatineet äh, joitakin tarkistuksia. Haluan vielä täsmentää, kun on kyse, anteeksi, kun on asiasta, joka osoitetaan komissiolle, onko kyse määrärahoista, jotka liittyvät Euroopan sosiaalirahastoon. Odotan tästä täsmällistä vastausta komissiolta. Meillä on myös Kariman ehdotus, jossa puhutaan paikallisten laadukkaiden tuotteiden oikeasta arvostamisesta ja arvottamisesta. Minä olen tehnyt tästäkin tarkistuksen, mutta se ei saa kuitenkaan konkretisoitua tai ilmetä vain hyväntekeväisyysjärjestöjen toiminnan välityksellä, vaan se pitäisi olla lisää pakotteita tai velvoitteita, jotka ne eivät saisi olla kuitenkaan vaikeuksia, jolloin ne voitaisiin mieltää pakotteina minä en kuitenkaan usko, että lähdemme tässä tekemään mitään kaasutehdasta ja lähde muottamaan mitään, mitenkään suuremmin komission ehdotusta. Sen pitäisi olla mahdollisin hyvin sopeutettu tarpeisiin, elintarvikepankin toimintaan ja tarpeisiin. Tietysti ehkä tarvitaan joitakin hienosäätöä, koska ehdotettu asetus tässä vaiheessa voi kyllä vähän hankaloittaa tehtävän toteuttamista. Viimeisin asia on budjettikysymys ja tietysti se on keskeinen, koska on ihan selvää, että jos, jos me lähdemme jos, jos budjettiin ei saada riittävästi rahoja, se on instrumentti, joka ei sitten auta tätä toimintaa, jos ne määrärahat ovat budjetissa riittämättömiä. Ja toivon, että todella saamme muutoksia tähän tulevaan unionin budjettiin. Nyt on päätettävä tarkistusten takarajasta 21. helmikuuta kello 18. Näin on saatu tämä kohta käsiteltyä. Seuraavaksi voimme siirtyä kohtaan 12. Van Nistelroin ja Kreelin esitys liittyen yleisasetusneuvotteluihin. Miksi näytätte noin hämmästyneeltä? Viime kerralla äh, sain äh, kommentteja kollegoilta että puhuin liian pitkään, eli nyt en ainakaan tee samaa virhettä. So we start, every, it happens to everybody, don't worry. Eh, Konstantsa, ole hyvä. No, puhun sitten vähän pidempään, mutta todellakin vain ihan vähän pidempään. Kiitokset, kiitos Lambert. Viime kertaisen rekikokouksen jälkeen on pidetty vielä kaksi muuta trilogiaa ja oltu yhteydessä muihinkin valiokuntiin ja trilogeihin ja katsoisin, että hyvin tässä nyt edetään ja seuraava trilogi pidetään huomenna iltapäivällä. Kokonaistekstiä on läpikäyty, mitä tulee tähän kokonaispuitteistoliitteeseen. Keskustelu oli hieman hankala siksi ensinnäkin, että välillä neuvoteltiin ihan lause, lauseelta, mutta toisaalta sitten aina ei ollut kovinkaan isoja näkemyseroja komission puheenjohtajavaltion parlamentin tekstiehdotusten välillä. Mutta kuitenkin me ensimmäisenä toimielimenä ylipäätään ehdotimme jotain koska oli sellainenkin tilanne, jossa Lambert ja minä totesimme, että voimme hyväksyä neuvoston esityksen ja huomasimmekin sitten myöhemmin, että neuvosto ei ollut muuta kuin vain kopipestannut eh, oman tekstimme, eli tilanne oli vähän hassu. Nyt kuitenkin yhteinen strategialiite on saatu tehtyä. Tämän lisäksi on keskusteltu artikla 10, 11, 12 artiklosta on kyse. ja melko lähellä sopua tässä ollaan, uskoisin. Ja ainoa ongelma liittyy mahdollisten delegoitujen säädösten käyttöön. Joka kertahan komissio tämän asian esiin nostaa. Neuvosto hylkäsi esityksen ja me totesimme, että haluaisimme tärkeimmät kysymykset mukaan asetukseen, mitä tulee yhteisen strategisen puitteistoon ja olemme valmiit lisäselvityksiinkin eh, delegoitujen säädösten muodossa. Mutta eh, delegoitujen säädösten osalta asia on vielä auki. Komissio on luvannut antaa asiasta yksityiskohtaisempaa tietoa sen suhteen, mitä delegoitujen säädöksiin mukaan voisi tulla, ja toivottavasti asia voidaan huomenna seuraavassa trilogissa esiin nostaa, jotta sitten lopullinen kompromissi mahdollistuu. Eilen temaattinen osio territoriallisen kehityksen osalta saatiin valmiiksi, joka koskee siis näitä kehityksiä ja paikallisia eh, alueellisia poliittisia toimia ja tältä pohjalta eh, laadittavia strategioita. Nämä poikalliset eh, toimijaryhmät ovat tässä myöskin mukana, mutta tässäkin vielä on auki kysymys artikla artikla 29.6 osalta, eli delikoidut säädökset tässäkin. Ja komissio aikoo laatia asiakirjan ja tehdä ehdotuksen siitä, miten mahdollisesti voitaisiin asiassa edetä. Ja osa tätä kokonaista liittyy myös siihen, miten tällä voidaan tukea paikalliskehitystä ja ITSn käyttöä. 31 ja entinen artikla 99 ovat kyseessä. Ja sitten seuraavassa vaiheessa eh, neuvotteluissa eh, ovat nämä ex ante ehdollistamisosiot ja performance puitteisto. Ex ante ehdollistamisasia on hieman hankala, koska vielä tässä vaiheessa ei ole valmisteltu asiakirjaa eh, jonka pohjalta neuvotteluja käytäisiin. Tilanne on näin ollen hankala. Toivottavasti ensi viikon keskiviikkoon mennessä saadaan jonkinlainen ehdotus komissiolta ja neuvostolta tässä asiassa myöskin. Ja toivottavasti sitten saadaan tämänkin kohdan tarkastelu mahdollisimman nopeasti valmiiksi. Kuitenkin mielestäni ihan hyvin tässä on nyt edetty. Ja yleisasetus se on todellakin monimutkainen ja sikälikin voidaan sanoa, että neuvottelussa on edetty ihan hyvää vauhtia. Ja olen melko lailla varma siitä, että on hyvinkin mahdollista, että vielä ennen kesätaukoa voidaan ehdotus viedä täysistuntoon. Ja toivottavasti sitten jäsenmaille ja muillekin jää riittävästi aikaa näiden operatiivisten ohjelmien osalta Joskus kuitenkin vaikuttaa siltä, että on varsin vaikea neuvotella neuvoston kanssa, koska se ei vain ole valmis sanomaan, että kyllä, te olette oikeassa. Tai että neuvosto ylipäätään voisi sanoa vaikka, että se voi ajatella asiaa uudelleen. Sekin tuntuu ihan mahdottomalta. Ja se saattaa monimutkaistaa asioita. Eli tällöin eh, helposti joudutaan hankalan tilanteeseen, mutta toivottavasti nyt kuitenkin löytyy joku ulospääsytie ja tämän paketin osalta löydettäisiin yhteinen sopimus asiaan ja toivottavasti ollaan valmiita jo ensi viikolla. Ja sitten alueetkin saavat suuntaa siitä, mihin suuntaan ollaan menossa ja päästään asioissa eteenpäin. Tässä kaikki, mitä halusin sanoa. En tiedä, jos Lambert haluaa vielä täydentää mahdollisesti. Yes, that's, uh, yes, that's your choice. <laughs> Thank you very Lambert, would you like to add something? Or... Lambert, haluatko vielä sanoa jotain? Jos et ihan välttämättä haluat. Are hard to... Niin, katsotaan nyt. Joka tapauksessa on täysin oikein. Toki tämä ei tarkoita sitä, että ei meillä olisi suuria asioita ratkaisevanamme. Tämä ehtokysymys on tietysti hyvin hankala asia. Tämä on edelleenkin neuvoston päätös, joka tuota viime viikolta. Eli jos tutkailemme tällaisia asioita, niin meidän täytyy muistaa, että kyse on suurista rahamääristä, 7 prosenttia. No, ehkä jossain vaiheessa sitten esittelijät voisivat ajatella vähän pidemmälle näitä asioita. Jos vain jyrkästi sanotaan ei, ei, ei, niin ehkä tässä pyritään nyt parantamaan tätä tilannetta seitsemän vuoden aikana, siis tuloksia – mutta sen ei pitäisi toimia kovin byrokraattisesti eikä myöskään siten, että ihmiset vain pyrkivät saamaan rahaa käsiinsä. Joka tapauksessa meidän täytyy ajatella tämän tyyppisiä tulevia neuvotteluja. Ja viimeksi voin, sainkin teille jo kertoa tuosta EFSstä meillä on suuria eroja tuosta sosiaalirahastosta neuvoston ja parlamentin välillä. Ja jälleen kerran me esitämme sen kysymyksen myös Strasbourgissakin kysyimme tätä taas neuvoston suuntaan ja näyttää siltä, että, se, että siinäkään ei, sielläkin ollaan ihan jumissa. Ei ole minkäänlaista joustavuutta olemassa, ei ainakaan enempää kuin tekstissä on on siis hankala päästä mihinkään sopimukseen. Jos me voisimme esittää ajatuksia siitä, miten komissio ja sosiaalirahasto voisivat tulla tänne nyt meille selostamaan tätä asiaa, niin ehkä voitaisiin parempiin tuloksiin päästä. Jos he eivät liikahda metriäkään, niin mihinkä sitten päädytään neuvostoon, jos jollain tasolla kuitenkin joka tapauksessa komissio on tyytymätön joka tapauksessa ja myös sosiaalivaliokunnan jäsenet. Joten miten tästä päästään eteenpäin? Niin, annoit puheenvuoron minulle. En minä halunnut täällä ryhtyä teitä tylsistyttämään. Thank you, Lambert, very much. Kiitokset, Lambert. esittelijät. Romarsia. Ro, äh, äh, herra Marsia. Omar. Merci, je voudrais... Kiitos, puheenjohtaja. Kahden tyyppistä kommenttia. Tänä aamuna kävimme keskustelua alueiden komitean puheenjohtajan kanssa. Minä sanoin jo tuolloin, että tietyllä tavalla olemme nyt rakentamassa oikeuskäytäntöä – yhteispäätöksen saralla tarkoittaa sitä, että meidän täytyy todella olla varovaisia, eivät parlamentin oikeudet joutuisi varnalaisiksi. Sen takia minä haluan tässä palata vähän taaksepäin päätöksiin, joita on tehty Eurooppa-neuvoston kokouksessa ja haluaisin kuulla äh, muiden mietinnön laatioiden kanssa, mitkä ovat seuraukset liikkumavarasta, jota meille jää näissä neuvotteluissa. Euroopan neuvoston päätös on yksi näistä. Se on aika tyhjentävä. Mm, siinä mainitaan ehdoista, ehdollistamisesta makrotaloudelle. On myös kyse varauksista, suorituksissa. Minä olen pohtinut itsekseni, mitä meille sitten jää neuvotteluissa, jos ajatellaan, että tämä on jo kirjattu ylös Eurooppa-neuvoston kokouksessa. Yhteispäätösperiaatteet, onko niitä noudatettu? Toinen kommentti on kysymys, jonka haluan tehdä esittelijälle. Se liittyy meidän neuvottelumandaattiimme mandaatissa Euroopan parlamentti, jolle nyt erehdy, korjatkaa toki, jos olen väärässä, ei siinä ollut semmoista osiota, jossa puhutaan UE 22 strategiasta ja eurooppalaista talouden hallinnasta. Mutta jo neuvottelujen alussa trilogiassa ja neuvosto halusivat ehdottomasti aluepolitiikan ö, mukaan ja strategian 2020 mukaan niin kuin eurooppalainen ohjausjakso meille sen määrittelee. Eli joka kerta neuvosto ja komissio tulivat keskusteluun takaisin tämän ohjausjakson kanssa. Minä halusin sanoa, että olen vähän eri mieltä ja Pyydän ensin esittelijältä lausuntoa ja toivon, että pysymme tässä tinkimättöminä ajatellen meille määrättyä mandaattia. Alkuperäinen tavoitehan kohesiopolitiikassa oli se, että se ei saisi hävitä tai sulautua jonnekin hyvin tiukkaan talouspolitiikkaan ja se pitäisi tulla esille näissä säännöksissä. Uh, I have to, to, to, uh, very... Pari kysymystä yhteisöaloitteesta ensinnäkin. Tästähän käytiin pitkää keskustelua rakenteen osalta ja kustannuksista ja miten järjestää ylipäätään yhteisöaloitteet, vaikka monet ymmärtävät, että on mahdollista ajatella jatkoa tai laajentaa soveltamisalaa kaupunkeihin. Nykyinen liiderhän esimerkiksi toivoisi, että me voitaisiin sitä kaupunkiin, mutta ei, tällöin puhutaan liider-tyyppisistä toimista ja näihin liittyy myös suuri operatiivisten kustannusten osuus, 25 prosenttia, jos oikein muistan. Ja se herättää epäilyksiä myöskin sen suhteen, voidaanko ajatella tässä yhteydessä kaupunkeja. Maaseutualueilla ja verkostautumisesta puhuttaessa liidan on ihan ok, mutta kaupunkien osalta asiasta voi olla ihan va- yhtä varma. Sitten ITI sisältää myöskin delegaatiot ja tätä kovasti neuvosto vastustaa. Kuitenkin sitä sovelletaan ITIin yhteydessä, eli ilman delegointia tämä ei ole mahdollista. E, tämä asia tulisi myöskin jollain tavalla selvittää. Onko vielä puheenvuoropyyntöjä vai annanko puheenvuoron esittelijöille? Konstans, ole hyvä. Kiitos kommenteista. Joka kerta olemme tehneet varsin selväksi sen, että MFF-päätösneuvostossa, joka sisältää myöskin eh, kohesiopolitiikan yhteispäätösmenettelyt, on eh, neuvoston mandaatti. Kypros ja Irlanti ja Tanska ennen näitä puheenjohtajina – ovat joka kerta tehneet selväksi sen, että kyseessä on ainoastaan mandaatti yhteispäätösmenettelyihin, siis neuvosto ei puutu. En tiedä, kuinka eh, nyt neuvostossa asiasta näytän ratkaista ja miten päästään varsinaiseen yhteispäätösmenettelyyn. Sen tulevaisuus näyttää. Tilanne ei ole helppo. Neuvostolla on oma kantansa, meillä omamme ja on pyrittävä kuitenkin yhteisymmärrykseen. neuvoteltiin mandaatti on varsin selvä. Ja jos ongelmia on, niin on palattava takaisin valiokuntaan. Jos ongelma saadaan ratkaistua, hyvä. Jos ei, niin sitten asia on täysistuntotasolla käsiteltävä. Näinhän yleensä toimitaan. Jossain päätökset on tehtävä ja toivottavasti ongelmat saadaan hoidettua alta pois. Toisaalta parlamentilla on omat menettelytapasääntönsä ja niitä on odotettava. Ja nämä kysymykset ovat kaikki olleet esillä trilogissa eilen erityisesti maaseudun kehitysasia Tällöin leader-periaatteista on lähdettävä liikkeelle RDFssä ja ESFssä, eh, kun mukaan tulevat myöskin useimmat kaupungit, niin se on mahdollista myöskin hyödyntää jäsenmaissa. Ja tästä onkin myönteistä kokemusta saatu. Ja jos tätä periaatetta sovelletaan myös muihin hankkeisiin, niin se on mahdollista, mutta ei välttämätöntä, eli ei pakollista. Tähän liittyy kuitenkin eräs ongelma, kun puhutaan aluekategorioista, eli miten voidaan siirtää tämä periaate kaupunkeihin, koska neuvosto esimerkiksi ehdottaa sellaista periaatetta, että 10 000 ja 150 000 välillä on asukasluku, ja tämä on hankalaa, eh, jos kaupungeista puhutaan, koska monet kaupungit ovat paljon tätä suurempia. Ja niinpä eilen asia nostettiin esille pyysimme tekstiä komissiolta ja neuvostolta sellaista tekstiä, jossa tämä ongelma huomioitaisiin. Eli ajatusta sinällään voimme tukea, mutta on pidettävä huoli siitä, että myös käytännössä esitys tulee toimiva. Ja sitten kustannuspuoli. Ajatus olisi, että pystyttäisiin parantamaan kapasiteettipuolta – Ja Tämän lisäksi odotellaan myöskin uutta kompromissitekstiä komissiolta tämän asian ratkaisemiseksi. Eli asia on ollut esillä kaikissa toimielimissä, mutta lopullista tekstiä vielä ei ole, koska joitain ristiriitaisia näkemyksiä on ja myös oikeudellisen yksikön puoleen on käännytty. Iteithän kuuluvat jäsenmaiden päätösvaltaan, halutaanko niitä käyttää vai ei. ja yhteisöaloitteet sitten jäävät itein alle. Mistään pakollisesta menettelystä ei ole kyse, mutta niihin liittyy myöskin tämä mainittu aluejohtoisuuden periaate. Kuitenkaan kyse ei ole velvoitteesta jäsenmaita ajatellen, vaan kyseessä on joustava tapa voida toimia aluetasolla. Niin, yksi omaiseen kysymykseen herännyt ajatus siitä, mitä tapahtui viime viikkojen aikana ja miten meidän täytyy toimia aluevaliokuntana asiassa. Se, miten minä näen tämän asian seurattuani neuvotteluja neuvostossa, huippukokouksessa, niin vaikutti siltä, että tässä saatiin enemmän miljardeja Kreikalle kuin ajateltiinkaan. Ja sitten tähän on tehty leikkauksia entistä enemmän, eli eikä kukaan ole tyytyväinen. Mutta näin täytyy nyt pyrkiä vain selviämään tässä. Eli mitä nyt tapahtuu sitten sisaruksille ylipäätään, jos kuullaan hyvin kuunnellaan hyvin nyt täällä ITRE-valiokunnan ajatuksia viime viikolla. Osallistuin ITREn kokoukseen. Siellä nimittäin sanottiin, että no ei tämä nyt ollut niin kovin paha kuin odottelimmekaan. En tiedä mitä se tarkoittaa, mutta se tarkoittaa sitä, että Galileo ja niin poispäin, jotka on tullut talousarvion mukaan eikä ulkopuolelle. Eli on ollut jonkunlaista ilmaa tässä keskustelussa kuitenkin. Oli myös kiintoisaa kuulla että no, nyt me neuvottelemme asioista ja nyt me tarvitsemme teidän tukenne tähän työhön me etenemme tietopohjaiseen talouteen ja kehitämme perusrakenteita ja niin poispäin. Nyt meidän täytyy lunastaa lupauksemme ja he neuvottelevat kolmikantaa yhteyksissä nyt ja kysyvät, onko tehty tällainen turvalauseke tämä, tähän tieto, tiedonantoon ja älysovelluksiin ja niin poispäin. Se on kaikki turvalausekkeiden mukana päätöslauselmassa. Ja en ole ihan varma, vastuuta tästä, koska jonkun täytyy päätyä myös asetukseen lopulta, jotta asia todellakin voi ryhtyä toimimaan. Ja sitten lopulta byrokraatit valvovat ja vartioivat kaikkea rahaa, eivätkä sitten rupea niitä jumiuttamaan minnekään vain siksi, että niitä, niillä ei ole turvalausekkeita takanaan. Eli jos me nyt katsomme seuraavia neuvotteluja parlamentin, parlamentissa, niin voimme sanoa, että me olemme täysin tyytymättömiä joustamattomuuden ja omien varojen ja tilanteen vuoksi ja niin poispäin. Tämä viimeinen kohta täytyy nyt jollain tavalla kiertää kunnolla kun me lähdemme liikkeelle pohjalta ylöspäin näiden kumppanuussopimusten kautta alueelliselta ja paikalliselta tasolta jokaisessa jäsenvaltiossamme. Ja meidän täytyy todella osoittaa, mitä teemme, jos ajatellaan, että 80 prosenttia on tätä ilmastonmuutosta. En nyt kuullut tätä kyllä sinulta, mutta kyllä se on ehdotuksessa mukana. Eli ilmastonmuutosta, energiaan siirtymää, järjestelyjä, koulutusta ja niin poispäin. Kaikkea tällaista. Parlamentti voi näin ollen ottaa kaiken kattavan tuloksen, eikä ainoastaan tutkailla ja tuijottaa vain yhtä ainoaa budjettikohtaa, josta kaikki itkeskelevät ja sitten eivätkä ole siihen tyytyväisiä. Ei tässä on yksi A ja yksi B ja yksi osa vain niiden sisällä tuossa talousarviossa. Eli meidän täytyy nyt sitten miettiä myös näitä kollegoitamme. Totta kai jotkut muut hoitavat tämän talousarvionkin, mutta meidän käsissämmehän nuo rahat ongelmat ovat. Ja meidän täytyy osoittaa mm, politiikkaan, sen politi- mitä politiikkaa me haluamme viedä eteenpäin. Sosiaalirahasto, onko sekin nyt jo kuollut? ja koheesiorahasto ja niin poispäin, niitä täytyy uudistaa ja muuttaa. Jo muussa tapauksessa parlamentti vain toistaa itseään aina vaan. Eli tästä Ensiksi se, että meidän täytyy esittelijöinä ja muina edustajina tutkailla tätä yleisasetusta yhdessä ja miettiä, miten otamme sen pohjalta edistysaskelia, miten saamme sen kirjalliseen muotoon, mutta sitten otamme yhteyttä myös muihin esittelijöihin ja innovaatioteknologiainstituuttiin esimerkiksi. Sitten voidaan nähdä, mitä tapahtuu esimerkiksi siellä alueelliselle innovaatiolle esimerkiksi. he tietävät tarkoin, mitä tehdään, mitä alueen kehitysrahastoissa tapahtuu, koska täytyy pyrkiä löytämään temaattisia keskittymiä, joihin varaa ohjataan ja me sitten teemme nämä päätökset. Eli meidän täytyy tutkia omassa asetuksessamme ja myös tuossa kehitys- ja tutkimustekstissä näitä asioita rintarinnan ja toimia niin, että me väitämme tätä viestiä eteenpäin, koska muuten on hyvin vaikea päästä keskusteluun, joka kiertää käytännössä vaan samaa gramofonin kehää, aina vain samaa ja samaa juttua sieltä kuulee. Mutta tämä voisi olla nyt täysin toisenlainen tarina, jos parlamentti toimisi vähän toisella tavalla. Totta kai minä tuen mm, muutoksia talousarvioon hyvin monellakin tavalla, mutta meidän täytyy tosiaan sitten sanoa, että me saamme myös tämän järjestelmän toimimaan oikeasti näissä rahastoissa, investointirahastossa, alueellisessa kehitysrahastossa ja mm, myös aluekehitysrahastossa ja niin poispäin. No, en tiedä miten tämä nyt tapahtuu. Puhunkohan liian pitkään taas kerranko? <laughs> Okay. One minute for you. You will get one minute. No niin, lopussa sinulle varataan yksi minuutti. Nyt varmasti voimme sitten siirtyä tähän Jan Olbrichtin esitykseen. Ole hyvä. Niin. Tässä pyrimme myöskin etenemään nopeasti. 37. tammikuuta oli trilogi ja 18. päivä helmikuuta tekninen kokous. On elementtejä, jotka käsiteltiin ja hyväksyttiinkin kolmikantaneuvotteluissa ja jotkut kysymykset vielä ovat jääneet avoimiksi. Ensinnäkin on saatu aikaan alustava päätös sitä, että tuen soveltasala laajennettaisiin. Tänään aamullahan keskusteltiin suurten yritysten tilanteesta ja alustava päätös olisi sellainen, että tutkimuksen ja kehityksen energiatehokkuuden ICTn osalta – ja myöskin suuryritysten ja pk-yritysten suhteiden osalta. Eli soveltamisala olisi kapeampi, kun puhutaan suurista yrityksistä. Tämän lisäksi sovittiin mahdollisuudesta käyttää varoja infrastruktuuriinnovaatioihin ja tutkimukseen. Ja pienten eh, kulttuuri- ja matkailuhankkeiden osuudesta. Ja siis tässä puhutaan kuitenkin pienen kokoluokan toimista, vaikkakaan en ole ihan eh, selvillä ole siitä, miten tämä määritellään. Eli pienet turisti-, infrastruktuuri-, matkailuinfrastruktuurihankkeet tulisivat mukaan. Kysymys on kuitenkin vielä avoin siitä, miten esimerkiksi virkistystarkoitukseen mm, perustettavat urheilurakenteet huomioitaisiin. Investoinnit infrastruktuureihin, jotka tarjoavat peruspalveluita, onnistut jättämään ulkopuolelle ja silloin kun puhutaan kehittyneimmistä alueista. Ja tärkeää on, että tässä onnistuttiin. Näin siis sovimme siitä, että tässä vaiheessa siis ainakin päätettiin jättää tämä asia pois ja siksi mitä lisäselvittelyäkään ei enää tarvita. Ja jatkossa keskustelut keskittyvät näihin artikloihin ja toivottavasti artikla kolme saadaan nopeasti hoidettua. Ja sitten pääprioriteetit on päätetty lisätä näihin jotain esimerkiksi E-kulttuuri on nyt otettu uutena mukaan ja energiatehokkuus, kun se liittyy erityyppisiin yrityksiin, ei pelkästään pk-yrityksiin, vaan mm, kaikkiin yrityksiin energiatehokkuus on mukana. Ja kaupunkiliikkuvuus. Temaattisiin keskittymien osalta on myöskin mukana otettu, tästä on jo sovittu ja sitähän siis parlamentti esitti. Muistuttaisin vielä siitä, että kun tämä lisättiin prioriteeteiksi, niin energiatehokkuustaso on nyt 12 prosenttia. Silloin olisi mukana myös kohesiorahasto. Ja sitten kovatehoiset lämmön ja sähkön tuotanto, yhdistelmätuotantomahdollisuudet, eli tällainen yhteistuotanto lämmön ja sähkön osalta mukana. Ja tämän lisäksi voidaan todeta, että tämä viikon kolmikantaneuvotteluissa nämä prioriteettiasiat tulevat olemaan esillä. Ja sitten urbaani kaupunkiulottuvuus. Tämä on elementti, joka liittyy yleisasetukseen, koska se liittyy kumppanuussopimuksiin ja kriteerit, joiden pohjalta voidaan kaupunkialueet valita. On asia, josta vielä keskustellaan. Komission neuvosto haluaisi, että kaupunkialueet tulevat mukaan, mutta kysymys sitten kuuluu, mitä tällä tarkoitetaan. Eikä kyse ole pelkästään sanamuodosta, mutta pitkälti uskoisin, että tässä ollaan jo samoilla linjoilla. Ja nyt konsultille yksi kysymys, ja se liittyy avoimiin kysymyksiin. Tämä kuuluisa 5 prosenttia ja jakoarasta niin sanottuihin yhdistettyihin kaupunkitoimiin – ja tässä viidessä prosentissa on mietittävä sen tärkeyttä ja mitä lisäarvoa se komissiolle antaisi. Komission mielestä tärkeintä tässä on nimenomaan eh, delegointi eri, että voidaan delegoida eri elementit kaupunki, kaupungista vastaaville viranomaisille. Me esitimme, että voitaisiin ajatella erilaisia delegoinnin asteita – lähdettäisiin liikkeelle mm, e, heikosta delegoinnista e, ja mentäisiin sitten ihan e, kattavan delegointiin. Tätä me esitimme ja tässä kuitenkin neuvoston kantaan tiukka. Se ei haluaisi mistään delegoinnista puhuttavan, eli tämä kysymys on vielä auki valiokunnan mandaatti on sellainen, että tulisi taistella tämän delegointiasian puolesta, jotta saataisiin enemmän vastuuta kaupunkiviranomaisille, kun puhutaan eh, hallintoviranomaisten toimista. Eli tämä kysymys on vielä auki. Kuitenkin myönteinen yllätys oli se, talouden komitea on tätä kaupunkifoorumia tukemassa. Mandaattihan vastusti, mutta mitä enemmän komissio on nyt selvitellyt sitä, että tässä ei ole kyse tällaista Euroopan 2020-tyyppisestä foorumista, vaan pikemminkin teknisluontoisesta foorumista, joka tarkastaisi, toimiiko loppuhanke kunnolla vai ei, niin tällöin lähestymistapa olisi siis toinen, eli teknistyyppisten tietojen vaihdosta olisi kyse. Mutta eh, silti meillä on tämä negatiivinen mandaatti ja on palattava valiokuntaan mandaatin vaihtamiseksi. Alueiden komitea tuntuisi olevan valmis hyväksymään, jos tämä jollain tavalla linkittyy alueiden komiteaan. Eli jos alueiden komitea saadaan hankkeeseen mukaan, se voisi olla valmis hyväksymään. Mutta Urbact, Cities ja nämä muut assosiaatiot ovat sitten eri asia. Urbak on nyt riippumaton, mutta kun se on osa tällaista foorumia, niin siitä tulisi komission alainen eh, virasto. Komissio toivoisi, että eh, saataisiin joku tällainen eh, valvova taho mukaan. Eli tätä tulee ensin selvittää ja meidän tai tässä siis komissiolla on vahva puolustava kanta ja meillä oma valiokuntamme vahva kanta ja sitten neuvoston kanta, se on vielä vähän epäselvä. Mutta kyseessä on kuitenkin varsin herkkä elementti ja uskon, että sen kanssa tullaan palaamaan valiokuntaan vielä lopullista päätöstä varten. Sitten delegoitu säädös tai täytäntöönpaneva säädös ja innovatiivisten toimien menettelyt. Nämä on ainainen ongelma komission ja neuvoston välillä. Komissio tukisi delegoitua säädöstä, neuvosto täytäntöönpanevaa ja me olemme sitten jossain välimaastossa – Ja joka tapauksessa tärkeää on voida jatkaa yhteistyötä tulevina viikkoina. Ja sitten seuraava aihe 21. helmikuuta pidettävässä kokouksessa liittyy siihen, että tämä urbaani ulottuvuusblokki haluttaisiin saada valmiiksi. Ja investointiprioriteeteista keskustelua tullaan jatkamaan. Ja sitten siirretään näihin temaattisiin keskittymiin, se onkin hankala aihe. Ja indikaattoreistakin mahdollisesti jo ryhdytään keskustelua käymään. Indikaattoriasia on kysymys, joka on minulle jäänyt todella epäselväksi. Komissiolla on sisäiset järjestelynsä, eli kunkin asetuksen osalta esitetään indikaattoriluettelo. Tämä on siis horisontaalinen periaate indikaattorit eivät siis oikeastaan mitenkään liity konkreettiseen asetukseen, vaan ne ovat ikään kuin osoitus siitä, miten tietoja kerätään. Tämä pätee kohesiorahastoon, aluekehitysrahastoon ja niin edelleen. Kyseessä on siis oikeudellinen teksti. On muistettava se, että emme avanneet tarkistuksia, koska jos kyseessä on tekninen asia – Eli ajateltiin, että jätettäisiin tämä pois. asetukset tehtäisiin sitä vaikka täytäntöönpanosäädös, koska muutoin joudutaan näihin tarkistuksiin puuttumaan, avaamaan. Ja meillä on niitä esimerkiksi vihreiltä ja myöskin Guelta. Ja muut ryhmät eivät niitä jättäneet. En usko, että poliitikkojen eh, tulisi eh, pitää parempana indikaattoreita Mehän olemme täällä tarkastelemassa poliittista puolta, emme näitä teknisiä elementtejä, mutta kyllä se mahdollista on, jos muut näin haluavat toimia. Eli kyllä panoralaatikkokin tarvittaessa voidaan avata kussakin asetuksessa sitten tehtäisiin erilaiset muutokset. Indikaattorit tulisi alhaalta ylöspäin luoda, sillä ne määrittävät sen, miten tietoja kerätään – selvittämättä varsinaisesti sitä, mistä kussakin indikaattorissa kyse on. Näitä tietoja tietysti tarvitaan ehm, tietojen keruuseen liittyen. Komissio siis puoltaa tässä omaa kantansa, varsin tiukkana. Meidän mandattimme olisi esittää poistamista ja katsotaan nyt, miten tässä loppujen lopuksi käy. Haluaako joku kommentoida vielä? Delia. Sitten seuraava puhuja, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minä toivon, että voisimme nopeasti saada neuvotteluissa neuvoston kanta selvillä kohdista artikloista, kun puhutaan näistä teemoista tai sitten viidestä prosentista aluekehitysrahaston varoista kaupunki käyttöön. Tämä myös pysäyttää tämän etenemisen neuvotteluissa. Se on pysähdyttänyt etenemisen neuvotteluissa. Komissio ei meitä auta meitä etenemään hyvään suuntaan. Meillä on nyt tämmöistä teknistä tietoa. Viimeiset hetket ovat olleet aika hiljaisia. Se on myöhästyttänyt, se on viivästyttänyt tämä, tätä prosessia. Haluaisin korostaa aivan erityisesti näissä neuvotteluissa panoksia, jotka minusta ovat enemmän kuin keskeisiä, nimenomaan energiakysymys. Energiakysymyksissä komissio ei saa unohtaa tätä alueellista ulottuvuutta, jota painotetaan A-aluekehitysrahastossa tuotanto ja jakelu paikallisella tasolla, sitä pitää kannustaa. Meidän myös tänä aamuna puhuimme siitä. Ja minä olen ollut tässä esittelijänä asunto kysymyksissä julkinen asuntotuotanto, mutta myös yksityinen asuntotuotanto. Sen pitäisi olla avainsektori investoinnissa, energiatehokkuudessa ja myös uusiutuvissa energialähteissä. Muistattehan, että tämä asuntosektori, yleinenkin rakennusalan sektori, tuottaa 40 prosenttia kasvihuonepäästöistä, kasvihuonekaasupäästöistä. Meidän pitää mennä pidemmälle kuin vain omata tavoitteet tässä energiatehokkuusdirektiivissä, koska mehän tiedämme, että jos kun investoinnit palautuvat, jos niitä käytetään aluekehitysrahastosta. Tämä voi olla todella se vipu, joka voisi myös tästä eteenpäin kannustaa. Madame Cornelia Ernst. Kiitokset ja Cornelia. Cornelia. Ja. Ähm, also Einstieg... Äh, niin. johdannoksi sen verran, että meidän täytyy nyt toimia varovaisestikin, koska tässä on eri mielipiteitä, mielipiteitä ja eri intressejä pelissä. Meidän täytyy olla tarkkoja nyt tämän mandaattimme kanssa. Meidän täytyy pitää neuvottelu rintamasta kiinni, mutta me emme saa suoraan ryhtyä hyökkäämään komission ehdotuksia vastaan me emme voi ryhtyä tätä mandaattia nyt muuttamaan neuvottelutta. Uskon, että meidän täytyy käydä syvällinen keskustelu strategiasta. Sitten kaupunkifoorumista. Tämä ei käsittääkseni saanut kovinkaan paljon tukea, alkuunkaan tukea oikeastaan parlamentissa. Ei ole asian käsittely vielä päättynyt, enkä usko, että esimerkiksi se, mitä alueiden komitea ensimmäisessä lausunnossaan sanoi, että alueiden komitean johdossa voitaisiin järjestää tämän tyyppinen tapahtuma ja foorumi. Ei näin varmaan voida toimia ilman muitakin rakenteita Uskon, että meidän täytyy keskustella lisää asiasta. Meidän täytyy keskustella myös PK-yrityksistä, jääkö niille mahdollisuuksia vai ei. Ja tästä asiastahan on keskusteltu hyvinkin paljon. Edelleenkin meidän täytyy tukea erityistukea PK-yrityksille. Sitten me emme saa unohtaa tiettyjen liike-elämän alojen kehittymistä paikallisella tasolla erityisesti. Mehän olemme puhuneet asiasta jo ennenkin, koska tämän keskustelun taakse piiloutuu monenlaisia aineellisia intressejä. Ja sitten näistä investointikysymyksistä. Uskon, että tässä on 2020 strategiaan pääsyn keino. Meidän on toki puhuttava asiasta vielä enemmän ja energiatehokkuudesta ja sen vihreyttämisestä meidän on edelleen keskusteltava. Vielä on liian vähän aikaa ollut asiasta puhua. Meidän kantamme täytyy kuitenkin pitää hyvin vahvana tulevaisuudessakin. Kiitos. Ilmeisesti kenelläkään muulla ei ole tähän sanottavaa. Jan, haluatko sanoa muutaman sanan? Kiitos. Niin, yleisesti ottaen hyväksymme sen, että tässä on meille täysin perustavanlaatuisia osasia ja se erityisesti PK-yritysten prioriteettiasema. Toki eri jäsenvaltioissa on erilaisia tilanteita eikä tule sitten myöskään huonontaa tilannetta suuryritysten kannalta, jotka tekevät yhteistyötä pk-yritysten kanssa. Ja sitten vielä tuo energiatehokkuus, se on tuo toinen elementti me olemme hyvin joustavia kaikki. Tässä me voimme muuttaa näitä energiatehokkuusrajoja ja korostan erityisesti energiatehokkuutta asunnoissa. Ehkäpä meidän täytyy muuttaa tätä muotoilua julkisen ja yksityisen mukaan, mukaan ottamisesta, mutta tämä, tämä asuntokysymys mielestäni kokonaiskäsitteenä kattaa molemmat puolet, sekä julkisen että yksityisen. Kari Mandeli viittasi tähän ja puhui siitä, että tämä ei ole kovinkaan monimutkaista toteuttaa mm, tämä lämpöeristysasia ja se on hyvin kustannustehokas keino. No, on kiintoisaa miettiä meidän valiokuntaamme alusta alkaen. Me hyväksyimme ehdotuksen. Sen jälkeen komissio sanoi, ettei se ole tarpeen. Sitten komissio puhui, että tämä on tällaisesta teknisestä yhteistyöverkostosta vain kyse. Ja sitten komissio rajoitti tätä lähestymistapaansa. Nyt meidän täytyy keskustella neuvottelutiimissämme asiasta ja erityisesti siitä, pitäisikö meidän suhtautua avoimemmin alueiden komitean osallisuuteen, joka tietysti vahvistaisi aluetason osallistumista ja myös kansalaisjärjestöjen osallistumista tähän työhön. No, komission osallistuminen tähän foorumiin on tietysti aivan äärettömän tärkeää, joten se on tärkeämpää kuin tämä toinen kysymys. Ja tässä on tulossa kyllä uusia haasteita eteen. Jos tätä mandaattia nyt on tarve ryhtyä muuttamaan, niin totta kai me palaamme tuonne komitean taas takaisin ja sitten tehdään ja tänne, tähän valiokuntaan taas takaisin ja sitten päätetään, tuleeko asian muutoksia vai ei. Kiitos. Kiitokset. Nyt tahtoisin lyhykäisesti kertoa teille Riika Mantereen puolesta näistä neuvotteluista ja aluekehitysrahastosta sen verran, että Riikka Mannerhan esitteli meille tätä ja siitä hän sanoi, että tammikuun lopussa oli tuo kolmikantaneuvottelu käynnissä ja neljä kokonaisuutta on tullut keskusteluun jo osittain ohjelmointi ja sitten valintakriteerit. Siihen oli muutama poliittinen kysymys, joka jäi keskusteltavaksi seuraavaan kokoukseen. Sitten oli myös tekninen kokous näistä kysymyksistä. Sen tulokset onkin jo välitetty hyväksyttäväksi neuvotteluryhmälle ja Manner toivoo, että tällä viikolla saisimme päätökseen suurimman osan tai ehkä jopa kaikki artikloista. Ja sitten näistä, te- näistä temaattisista keskittymistä ja sitten investointiasioista, no se liittyy tietysti tähän aluekehitysrahastoon ja sitten sitten tutkimus- ja innointiohjelmiin. Tässä ei saatu yhteisymmärrystä aikaan investointiin prioriteeteista. Odottelemme vielä tätä ja sitten tuo ETC, eh, niin näistä investointiprioriteeteista siis katsotaan, varmaan pääsemme siitä myöhemmin eteenpäin. Ja sitten näistä temaattisista keskittymistä. Tästä on paljonkin uusia kommentteja esitetty. Me olemme äänestäneet mandaatiamme vähän joustavammaksi tutkimus- ja invointiohjelmille. Siihen on osoitettu viisi temaattista kokonaisuutta neljän sijaan. Ja vielä on tullut neuvoston uusi ehdotus, joka vähän poikkeaa parlamentin ehdotuksesta – Näistä me kuitenkin vielä keskustelemme. Olemme ensimmäiset neuvonpidot asiasta jo käyneet ja Manner toivoo, että voimme jatkaa tämän sopimuksen löytämisessä asiaan. Ja meillä on seuraava trilogi ensi viikon tiistaina. Ja silloin pyritään keskustelemaan valvonnasta, ja arvioinnista ja rahoituksen hallinnoinnista. Ja lisäksi on vielä muutama, muutama tekninen kokous olemassa tämän kokonaisneuvottelun sisällä. Ja, joten tämä nyt tästä teille. Ehkä Maria Teresalla on vielä jotain lisättävää asiaa. Maria Teresa, haluatteko lisätä tähän jotain? Oui, quelques petits points. Euh, Ihan muutama lisäkohta. Kiitos puheenjohtaja. Sanon kerran, jälleen kerran kuinka tyytyväinen olen trilogin osanottajat ovat tyytyväisiä. Ehkä keskustelu käydään hyvässä yhteistyöhengessä. Me etenemme tietysti aina liian hitaasti, se on se vaikutelma, mutta ehkä silloin ollaan varmemmalla pohjalla. Voitaisiin lisätä ja kertoa, että käytiin myös maaseudun kehityksestä paljon tärkeitä keskusteluja meille tärkeitä. mitä tulee rahoituksesta, mitä edunsaajat, miten ne osallistuvat tähän, näihin toimenpiteisiin. Me odotamme tästä EAKR asetuksen neuvottelusta jotain tuloksia. Mitä sitten viimeisessä keskustelussa tuli esille, se oli tämä keskittyminen, jota me ehdotimme tässä mandaatissa viisi temaattista tavoitetta. Neuvosto oli 80 prosenttisesti painottanut huomionsa kahdeksan neljään kohtaan. Siis ehdotus oli hyvä, käytiin keskustelua ja me päätimme vähän toisen suuntaisesti kuin mitä alun perin ajateltiin, mutta koska alueet ovat kaikki erilaisia ja me tarvitsemme joustavuutta, totta kai mitä sitten tulee muihin asetuksiin, monet ö, tärkeät kohdat alueellisessa aluepolitiikassa jäivät vielä neuvottelu pöydälle Kaksi viikkoa ei riitä, se ei tyydytä meitä, mitä tulee budjettiin. Me olemme usean otteeseen pyytäneet 7 prosenttia kohesiobudjetista alueellisesti yhteistyölle. Näinhän me olemme tehneet jo useissa mietinnöissä, joita meistä meidän, josta me valikunnassamme on äänestetty. Me olemme kaukana tavoitteista, vaikka viimeisessä neuvoston tapaamisessa me saimme 200 miljoonaa lisää, mutta ei, ei se ole tarpeeksi. Kyllä loppusumma voisi olla vieläkin suurempi, mutta me olemme kaikki vakuuttuneita siitä, että tämä alueellinen yhteistyö on hyödyllistä ja me jatkamme taistelua sen eteen, että saamme asianmukaisen budjetin sitä varten. Muistutan vielä kerran, kuinka paljon alueen yhteistyö on, on, on on mahdollistanut alueellisen kilpailukyvyn paranemisen, alueellisen taloudellisen tilanteen paranemisen. Tässä on kyse vähän ristiretkekampanjasta ja vähän vaikea saada vakuuttuneeksi ja kaikkia tahoja, mutta me eh, kuitenkin olemme valmiita jatkamaan taisteluamme ja saadaksemme asianmukaisen budjetin. Eh, tämän lisäksi on vielä paljon asioita, yhteisrahoituksen korot. Meidän pitää määritellä erilaisia budjettiosioita, mikä on tämä 150 kilometrin raja, rajat ylittävälle yhteistyölle. Useita ohjelmia vielä monille rahastoille on paljon, paljon keskustelun aiheita vielä pöydällä. Me ehkä tässä nyt tässä vaiheessa käsittelemme asian riittävän hyvin toistaiseksi. Euh, Alfonsi, niin kiitokset tästä joustavuudesta. Anteeksi vain. Aina minulle soitetaan väärään aikaan. Niin, siis parlamentti on toivonut joustavuutta enemmän näistä temaattisista keskittymistä on esitetty viittä komission neljän sijaan on esitetty kompromissia siitä, että neljä temaattista, temaattista asiaa, mutta 80 prosenttia sitten puolestaan hetkinen, anteeksi nyt. Täällä tämä puhelin soi. Niin, ja sitten 20 prosenttia jätetään joustavuuden piiriin. Marie-Theresin mielestä neuvoston ehdotus vastaa hyvin eh, meidän valiokuntakeskustelujamme, joten voisimme sen hyväksyä. Kiitos. Thank you. So if there's no more comment. Kiitos. Viktor, haluatko vielä sanoa jotain? Ah, pardon, Victor. Eh, Anteeksi, Viktor. Teres vielä. Gracias. <clears throat> bueno, simplemente... Kiitos. Haluan vain kertoa, että parlamentissa me muistamme erittäin tärkeää saarialueita ajatellen. Jos ajattelemme saaria, meidän täytyy muistaa tämä 150 kilometrin raja, jotta saa hyödynnettyä alue, aluerahastoja eli rajat ylittävässä yhteistyössä. E, neuvostossa tämä on tullut esille ja me olemme pyytäneet tätä mietinnön välityksellä tässä valiokunnassa, mutta päätöslauselmahan laadittiin vuonna 2010 parlamentissa – haluaisin sanoa neuvottelijoille, että pyr- pyrkisivät murtamaan tämän asian, koska muuten saaret jäävät tämän rahaston ulkopuolelle, kun on kyse ra- rahaty- rajat ylittävästä yhteistyöstä. Niin, territoriaalinen yhteistyö, sitä lyhyesti kun pitkällä aikavälillä tätä asiaa tarkastelee, niin ohjelmassa tulee aina vain tärkeämpi. Sillä selväksi käy se, että on olemassa tällainen eurooppalainen ulottuvuus puhuttaessa alueellisesta yhteistyöstä. Myöskin saaret tässä tulevat kuvan mukaan. On katsottava, miten kannattaa edetä tässä asiassa, voiko mandaattia esimerkiksi laajentaa, jotta saataisiin myöskin tämä uusi tavoite kolme jotenkin saavutettua. Esimerkiksi Horizon-ohjelma, miten siinä määritellään tutkimus ja kehitys neuvottelut sen suhteen olivat nimenomaan pohjautuneet siihen, että pyrittiin huippuosaamiseen. Stairway to Excellence oli tällainen avainlausuma. Lähdettiin liikkeelle yhteistyöstä alueellisesti tai yliopistojen välillä, eli että kehittyneet alueet voisivat vetää myös muut alueet mukaan kehitykseen. En oikein tiedä, miten tämä eh, staircase muuten tässä voitaisiin tulkita. Mutta tällä tavalla sitten eh, pitkälti tullaan sitten eh, kohtaamaan välineet, joita kohesiopolitiikan yhteydessä jo pitkän aikaa on ollut kehitteillä. Ja on katsottava, onko mahdollista saavuttaa synergiaedut kahden ohjelman välillä. alueiden osaamisen alue, yksi ohjelma, joka nykyisessä seitsemännessä puiteohjelmassa on ollut mukana, ja katsottiin, että siinä nimenomaan myöskin alueelliset tavoitteet voidaan saavuttaa. Mutta nyt on sitten tarkastelun paikka, on katsottava, onko mahdollista tällä tavalla toimia. Horizonistahan tämä on jäänyt pois, ja uusi, uuteen investointipolitiikkaan tämä on mukaan otettu, mutta on katsottava, Mm, edetäänkö tässä ihan käytännössäkin vai takertuuko kaikki byrokratian rattaisiin? Uh, äh, yeah, there are some developments. Niin, täällä on muutamia myönteisiä, mutta myös kielteisiä kehitysaskelia. Ensiksi viitaisin siihen, että ensi viikolla on toinen kolmikantaneuvottelu ja 27. helmikuuta ja 18. maaliskuuta kolmas ja toivon, että se on myös viimeinen. Tämä on myönteistä ja kiitän Irlantia ja komissiota, jotka ovat olleet valmiita lopultakin istumaan yhteisen neuvottelupöydän ääreen ja hyväksymään tämän ajatuksen. No sitten vähän kielteisempää, tärkeintä, erityisesti neuvoston monivuotinen rahoituskehys ja sen tulos. Ja tämä siksi, että absoluuttisesti ajatellen kohesiorahasto on on aika, on, siltä on viety kaksi miljardia euroa ja se on tämä Connecting Europe-hanke, joka kärsii tästä eniten. Joskus olemme käyneet pitkiä ja osittain tylsiäkin keskusteluja siitä, miten toteuttaa tämä ehkä tai jos tai ei, ja miten sitten hyvin viisaasti pitäisi edetä. Ja parlamentti on hyväksynyt kompromissiehdotuksen, jossa on tuo 10 miljardin rahamäärä, joka välitetään ja allokoidaan erityisesti eteenpäin, mutta sen piti olla alun perin komission ehdotuksessa 40 miljardia, mutta tässä uudessa rahoituskehyksessä, jonka saimme neuvostolta, on kyse vain 19 miljardista, eli vähemmän kuin puolet, yli 51 prosenttia vähemmän. Ja sitten taas tuo 10 miljardia, joka edelleenkin menee kohesiorahastoon Connecting Europe-hankkeeseen No tämä on nyt vakava ongelma, sillä käytännössä nyt käytännössä puolet liikenteeseen ohjatuista varoista menee kohesiorahaston kansallisista kirjekuorista. Ja se on lopullinen tulos tässä ehdotuksessa, jonka olemme saaneet neuvostolta. Ja siitä kyllä syntyy lisää kysymyksiä aina vain. On totta, että ympäristö on nyt huomattavasti muuttunut rahaston näkökulmasta ja minä edelleenkin pohdiskelen sitä asiaa, miksi ne samat jäsenvaltiot, jotka toisaalta ovat sitoutuneet tähän rahastoon, ovat olleet niin kovin innokkaita leikkaamaan lähestulkoon siis yli puolet rahan käytöstä kuitenkin. Ja meidän täytyy nyt pikemminkin sito, pitää kiinni sitoumuksistamme, vaikka meidän varmaan täytyy tehdä kompromisseja, mutta meidän täytyy pysyä tiukkana neuvoston ja komission suuntaan nähdäksemme vähän fiksumman ehdotuksen. Ja sitten samanaikaisesti otan taas uudelleen esille sen ehdotuksen, että tässä olisi samasta tekstimuotoilusta sekä yleis asetuksessa että kohesioasetuksessa ja myös sosiaalirahastoasetuksessa, koska tämä johtuu, riippuu siitä, pystyykö parlamentti kiinnittämään riittävästi neuvoston huomiota tähän tärkeään elementtiin. No, lopelta on turha unelmoida e, sosiaalirahaston toimintaa ilman rahaa. Se on tietysti päivän selvää. Ja tästä syntyy sitten taas uusia murheita sekä neuvostossa että myös parlamentista tietenkin, kun asiasta käymme keskustelemaan. Sitten näistä muista aiheista, jotka tulevat esille, kuten teille onkin jo kerrottu, niin parlamentti otti ota esille tämän Connecting Europe-hankkeen uudemman kerran otti sen esille ja neuvosto vastusti vähän tätä ajatusta, mutta toivon, että seuraavissa kokouksissa sekä neuvosto että komissio ovat meidän puolellamme pitämässä asiasta kiinni. Ja sitten tuo ehdotus, jossa jätetään jotkut ajatukset pois tuon ähm, innovaatioajatuksen ulkopuolelle, ja sitten energiatehokkuus ja sitten nämä uusiutuvat energiavarat. Tämä ongelma on ratkaistu neuvoston kanssa. Meillä oli samanlainen ehdotus siihenkin. Täytyy vain miettiä näitä valintakriteerejä ja PK-yritysten kelpoisuutta ja Jan jo tästä puhuikin aikaisemmin. Meidän täytyy vielä korostaa sitä, että pk-yritysten täytyisi olla niitä, jotka etusijalla ovat energiatehokkuus ja uusiutuvien energiavarojen käyttömahdollisuuksien mm, piirissä. Ja sitten tämä energiatehokkuusinvestoinnit ja asunto, asuntojen mm, uusiutuvien energiavarojen käyttöön on ratkaistu, koska meillä on siihen samanlainen tarkistus neuvostossa ja parlamentissa, vaikka komissiolla olikin tähän vähän toisenlainen näkökulma. Ja sitten tätä ehdotusta nyt sitten uudelleen taas laaditaan, joten ei tästä sen kummempaa. No, seuraavien kahden kokouksen pääongelmat ähm, ovat kolmikantaneuvotteluissa siis se, että komissio ja neuvosto edelleenkin vastustavat meidän tarkistustamme siitä, että investointiprioriteetti otettaisiin mukaan äh, keski, kesku, keski, keskuslämmityksen lämmityskysymyksissä on turha kiinnittää huomiota siihen, miksi tämä on niin tärkeää. Minä olen, olin ilahtunut siitä, miten aamulla täällä kaikki puhuivat esittelijöistä, varjoesittelijöistä, alueiden komiteasta lähtien ja kaikkialta muualtakin. Täällähän ja myös Sergio Carona, kollegani, omassa tekstissään korosti asian merkittävyyttä ja meidän täytyy pitää kiinni tästä omasta sitoumuksestamme ja uskon, että komissio lopulta hyväksyy sitten tämän. Ja teidän on tärkeää tietää se, että neuvosto on sanonut, että tämä on todennäköisesti tarpeetonta, koska se saattaa sitten avata oven muille ehdotuksille, mutta itse asiassa neuvostolla ei ole, neuvostossa ei ole käyty mitään vakavaa keskustelua tästä asiasta ollenkaan toivon, että nyt eh, neuvosto on paremmin valmistautunut keskustelemaan asiasta myös. No niin, nämä on nyt pääongelmista. Ja sitten näistä indikaattoreista vain tuen täysin kollegaani kovasti, koska kun me avaamme tässä nyt Pandoran laatikon, niin parlamentti ja muut, jos ryhtyvät muokkaamaan näitä indikaattoreita, niin siitä saamme kyllä ongelmavyyhden aikaiseksi ja riitaa vaikka kuinka paljon, joten on parempi toimia joustavammin ja realistisemmin. Ja tämä näin voidaan sitten hoitaa pikemminkin täytäntöön panosäädöksiin ilman eh, eh, tällaista lainsäädäntöpakettia, koska eh, siitä olisi paljon vaikeampi hyväksyä sitä olisi paljon vaikeampi hyväksyä tässä äh, heiluvassa ympäristössä aina vuoteen 2020 mennessä ja siksi mm, vain esitän tämän saman pyynnön kuin Jan tässä ennen minua. Enkä ymmärrä, miksi komissio ei olisi parlamentin äh, linjoilla ja haluaisi lopulta päättää tämän keskustelun. Kiitos. Uh, Kiitos. Vironikos on tässä ainoana varjoesittelijänä paikalla. Haluaako joku kommentoida tai mm, sanoa jotain tähän 10 miljardin, joka nousi esiin Viktorin puheenvuorossa? Lambert, haluatko käyttää puheenvuoron? Jos ei ole kommenttia, niin esitän kiitokset Viktorille. Johan Selä ei ole paikalla. joten emme näitä kommentteja kuule. Ja sitten Ian Skyrin oli tarkoitus tulla paikalle viideltä. Silloin oletkin hyvä. Eli voimme nyt ottaa sinun asiasi käsittelyyn. Ole hyvä. Kiitokset. Lyhyesti kerron tästä työasiakirjasta, tästä oma-aloiteesityksestä. Lähtökohta ovat EUn teollisuusalueet, joissa eh, perinteinen teollisuus on vähentynyt huomattavassa määrin. Esimerkiksi tekstiiliteollisuus, terästeollisuus, koneteollisuus – ja kaivostoiminta, nämähän ovat vähentyneet huomattavasti. Ja tällaisia ikään kuin teollisia aavikoita on jäänyt jäljelle näistä aikaisemmista teollisuusalueista ja näillä on sitten omat erityistarpeensa. Ja tässä omaloiteesityksessä haluan tätä asiaa tarkastella käytännön esimerkkien valossa. Ja näiden alueiden erityistarpeet ovat taloudellisia, sosiaalisia ja myöskin ympäristöön liittyviä luonteeltaan. Ja näiden alueiden tilanne on varsin hankala. Kerron tässä hieman siitä, mikä on rahastojen rooli ollut, varsinkin aluekehitysrahaston rooli, jotta saataisiin näitä haittoja vähän tasattua. Alue- ja teollisuuspolitiikka ovat niitä aihealueita, joita tämä esitykseni sivuaa. Eli teollisuuden rooli tässä tulee myöskin esiin ja on analysoitava myöskin haasteita ja mahdollisia vastastrategioita, joita voitaisiin kehitellä, miten kohesio- ja sosiaalirahastoa voitaisiin hyödyntää, vaikkakin tässä yhteydessä kannattaa analysoida kyllä rahoituksen mahdollisuuksia ja sitten eh, nämä muuntamisperspektiivit tässä yhteydessä on myöskin syytä huomioida. Eli kuinka tällainen rakenteellinen muutos voitaisiin hoitaa ja EUn aluepolitiikka, kuinka se toteutuu näillä alueilla. Ja miten tämä kaikki nähdään ö, suhteessa EUn kokonaispolitiikkoihin. Ja haluan tuoda esiin myöskin sen, miten tämä Smart Specialization-kysymys voidaan tässä yhteydessä huomioida, kun pyritään uudistuksiin näillä entisillä teollisuusalueilla. Eli tässä lyhykäisesti esitykseni sisällöstä ja asioista, jotka on tarkoitus myöskin mietinnössä esiin nostaa. Ja nyt jään ilolla odottamaan kommenttejanne. Very much. Mazzoni Manescu eivät ole paikalla, eri Eli Garema olkaa hyvä. Merci, madame la présidente. Kiitos puheenjohtaja. Kiitän esittelijää tästä työstä, ensimmäisen asiakirjan esittelystä. Minä haluan korostaa sitä asiaa, että tämä uudelleen teollistaminen teemana EU-ssa on erittäin aktuellia. Mehän voimme todeta päivittäin tehtaiden sulkemisia, jotka koettelevat meitä kaikkia joka paikalla Euroopassa. Ja se taas synnyttää miljoonien työntekijöiden joukon. Heillä on sen jälkeen erittäin vaikeata löytää työtä tämän, tässä tilanteessa. Tämä teksti tulee sopivaan aikaan, koska nythän meidän on korkea aika vaihtaa vähän ohjelmistojamme. On nyt korkeaika lopettaa ajatteleminen lyhyellä aikavälillä. Meidän pitää pohtia pikemminkin, että miten voisimme toimia, jotta huomenna Eurooppa olisi teollistunut ja vauras. Eli palata siihen vaurauden aikaan, jonka olemme kokeneet. Parat- aloittaa ensimmäistä vaiheesta paikantaa, mitkä sektorit ovat niitä, joita me haluamme edistää ja joita me haluamme tukea rakennerahastojen turvin. Teollisuudessa on tehty jo valintoja ja halutaan muuttaa teollisuutta tämmöiseksi ekoteollisuudeksi. Meillä on suuri teollisuuden laajentuminen. Meillä on kansalainen, Euroopan kansalainen, joka pyytää palveluita, kunnioittaa yhä enemmän ja enemmän ympäristöä, samoin kuin on kyse viherryttämisestä koko tuotantoprosessissa aivan jakeluketjun viimeisempään lenkkiin asti. Pitää ottaa huomioon tässä tekstissä joidenkin varojen hiipuminen, nimenomaan energiakustannukset e, tulevat jatkossakin nousemaan. Teollisuuspolitiikan pitää todella ottaa huomioon joidenkin varojen ehtyminen. Tässä mietinnössä myös paikallis- ja alueviranomaisilla on keskeinen rooli, kun ne rupe- lähtevät tukemaan tätä uutta teollistumista, joka on paljon luonnonmukaisempi, ekologisempi ja paljon lähempänä kansalaista. Mutta tämä uudel, teollisuuden uudelleen muotoutuminen toteutuu vain palkansaajien avulla. Ei voida laatia uutta teollisuuspolitiikkaa ilman palkansaajia, koska hehän todella äh, omaavat sen tietotaidon, jota vaaditaan. Me voimme antaa lisäarvoa aluepolitiikalle näyttääkseen, millä tavalla tämä teollisuuden uudelleenmuotoutuminen on hyödyllistä ja kannattavaa. Meillä on uudet horisontit edessämme, meidän pitää luoda työllistävää politiikkaa, vihreitä, paikallisia, kelvollisia työpaikkoja. Me voimme myös löydä uusia ammattikuntia. Ammattikoulutus on avainsana myös tässäkin. EU ei voi tyytyä tänä päivänä vain investoimaan johonkin uudelleen järjestelyyn eri paikkakunnilla, jotta voidaan uudelleen käynnistää jokin teollisuuden sektori AEKR-nävillä. Pitää investoida humaaniseen puoleen ihmisiin, tietysti luonnollisestikin ensiksi niin infrastruktuuriin, mutta myös inhimilliselle sektorille. Kun puhun inhimillisyydestä, tarkoitan sillä myös tulevaisuuden palkansaajia, uusia ammatteja ja aivan erityisesti ajattelen nuoria – meidän roolimme tässä mietinnössä on se, että Euroopan aluekehitysrahasto voi välittömästi lähteä toteuttamaan infrastruktuurien uudelleen Me voimme toimia synergiassa Euroopan sosiaalirahaston kanssa, kun puhutaan työllisyyden parantamisesta, integroimisesta paremmin työelämään. Meillä on rahasto, joka voi myös toimia avainroolissa tässä. Tällä hetkellä me mielestäni tässä mietinnössä löytyy tätä dynamiikkaa. Tämä mietintö osoittaa myös missä määrin meidän yhteiskuntamallimme pitää muuttaa vähän kurssia. Ei näin voida valitettavasti jatkaa. Resurssit energiasektorilla eivät ole rajattomia, ne ovat rajallisia. Ja sen takia meidän täytyy ajatella uu, huomispäivän teollisuuspolitiikkaa eri tavalla. Merci beaucoup. Lambert van Nistelrooy. Yes, thank you very much. Kiitos. Tori on nyt paikalla, eli hänen hengessään, vaikka ehkä kuulostankin vähän erilaiselta kuin hän. On hyvä, että asiaa tarkastellaan, mutta olen kuitenkin vähän pettynyt, koska teollisuus nähdään sellaisena kuin se ennen oli. Ja kun nyt ongelmiin törmättiin, niin tarvittaisiin tasapainoisempaa lähestymistapaa. Tässä on komission teollistamisasiakirja myöskin olemassa. Ei kai sitä nyt heikennetä, eikä ymmärtääkseni nyt muita aihetta käsitteleviä asiakirjoja ole tullutkaan. Toisaalta, niin kuin tässä Deli-puheenvuorossaan totesi, on mietittävä sitä, minkä tyyppistä teollisuutta ajattelemme ja, ajattelemme ja minkälaisia välineitä tarvittaisiin. En tiedä, olitteko aamupäivällä täällä. Aamullahan lähdettiin liikkeelle valtion tuita käsittelemällä, tukia käsittelemällä ja todettiin, että tarvitaan uutta välinettä myöskin, kun puhutaan suuremmista yrityksistä. ICT-vetoisuutta eh, tarvitaan. Esimerkiksi omalla alueellani kovasti kärsittiin 90-luvulla ja sen jälkeen tämän kriisin pohjalta syntyy uusia yrityksiä. Esimerkiksi eh, laiva teollisuuteen panostavia yrityksiä on syntynyt Eli tämä eriytyminen kokonaista sektorista puhuttaessa on tuonut mahdollisuuden tarkastella uudella tavalla yrittäjyyttä ja mahdollistanut uusien yritysten syntymisen varsin kannattavalla tavalla. Eli kuinka rakentaa uudelleen nämä kaikkein hankalimmat alueet vai mietitäänkö välineitä, joiden avulla voidaan rohkaista uudenlaista toimintaa ympäristösektorilla, esimerkiksi vihreällä sektorilla, ICT-sektorilla, eli tällaisilla tietopohjaisilla aloilla. Ja kannattaisi tarkastella, miten tällaisia mm, uusia ulottuvuuksia voitaisiin viedä eteenpäin. On muistettava, että tämä aikaisempi teollisuus, se on mennyttä, se on historiaa ehkä siitä jotain nyt on tulossa takaisin, mutta silloin robotit pitkälti hoitavat työt. Eli aina kun mahdollista tehdä työt ilman ihmisiä, niin kyllähän se silloin mahdollistuu, mutta ei kai sitä tarkoitettu tässä puheenvuorossa. Tämä loppuhuomio oli hyvä, kun viittasitte älykkäisen erikoistumiseen. Sehän tarkoittaa myös sitä, että erikoistuminenkin on jollain tavalla vanhentunut periaate. on puhuttava muustakin kuin pelkästä tehokkaasta tavasta toimia. En nyt puhu pelkästään mistä monosektoreista, kun diversifikaatiosta puhun, mutta tiettyä keskittymää tarvitaan, e, jotta saadaan tietty kriittinen massa myöskin, kun erikoistumisesta puhutaan. E, puhutaanpa nyt sitten autoteollisuudesta tai ilmailuteollisuudesta, mistä tahansa. Eli on selvitettävä sitä, mistä teollisuudessa tässä puhutaan. Ehkäpä tähän työasiakirjaan voitaisiin vielä palata uudelleen, ettei nyt vahingossa mennä väärään suuntaan. Tässä siis Rooman Sorin puheenvuoro, olkaapa hyvä. Äh, ei tarkistetaan, tarkoittiko hän tosiaan tuota. Haluaako joku muu sanoa tästä nyt jotain? Tämä ensimmäistä kertaa on esillä, joten voidaan tässä nyt sitten äh, esittää moniakin kantoja. Jos kukaan muu ei halua sanoa enää mitään, niin herra Gajer, olkaa hyvä. Ich bedanke mich für die Beiträge, weil die Kiitos käytetyistä puheenvuoroista. Eli nyt voin hieman selventää sitä, mihin tällä esityksellä pyritään, mihin ei. Rodeli ei nyt ole enää paikalla. EPPn esittelijä, kenen ole paikalla. Äh. Mutta Van Nistelrooyn paikalla, eli keskitän puheenvuoroni hänelle. Ei kyse ole siitä niinkään, minkä tyyppisiä uusia teollisuuden aloja me toivomme. Itre varmasti tätä asiaa tarkastelee lähemmin ja huomioi myöskin komission eh, tiedonannon. Eli en suinkaan tässä nyt lähde suunnittelemaan menettelyjä sen suhteen eh, ikään kuin eh, toimittaisiin niin kuin kommunismin aikoina, eli lähdettäisiin suunnittelemaan eh, tulevaa teollisuutta ja eh, sen mahdollisia aloja enkä nyt tässä eh, vihreistä, keltaista, punaista työpaikoistakaan puhu, sekään ei ole tässä olennaista, vaan olennaista on lähteä tarkastelemaan näitä teollisuuden alueita Euroopassa, jotka nimenomaan tällaisen monorakenteensa vuoksi ovat joutuneet varsin hankalan asemaan. Olen lähtenyt liikkeelle eri tutkimuksista, joissa on tarkasteltu lähinnä neljää aluetta. Ja nämä alueet pitkälti ovat Länsi-Euroopan alueella, ilmeisesti nimenomaan siksi, että rakennemuutokset joita olen tarkastellut eh, Ruurin alueen osalta. Itse olen tältä alueelta kotoisin. Manchesterin alue on toinen, Lillin alue myöskin ja sitten Liesin alue. Nämä ovat alueita, joilla tiettyä teollisuutta eh, on ollut, eh, mutta mm, tällainen siirtymä uusissa itäisissä jäsenmaissa on vasta tulossa. Ruurin alueen osalta on helppo asiasta puhua. Oli ihmisiä, jotka tekivät lihasvoimaa vaativia töitä ja sitten oli johtoporras. Tällainen keskijohto joka tiettyä dynamiikkaa voisi luoda, se kokonaan puuttui tältä alueelta ja on aiheuttanut omalta osaltaan ongelmia. Ja oman alueeni osalta voin sanoa sen verran, että ei voi yhtäkään kuoppaa kaivaa, etteikö törmäisi tilanteeseen, eh, löytäisi raunioita, myrkyllisiä aineita eh, tämän teollisuuden jäljiltä ja toisaalta sitten myöskin toisen maailmansodan jättämien arven jäljiltä. Nyt tarvitaan siis puhdistustoimia ja puhdistaminen voidaan hoitaa vain julkisin varoin. Ja näin ollen jatkokehitystä ajatellen on kaksi mahdollisuutta. Joko nämä alueet jätetään nykyiseen tilansa ja kasvatetaan päälle puita, tai sitten jätetään nämä ihan kesannoksi nämä maa-alueet, mitä varmasti kukaan ei toivo. Eli jos halutaan jollain tavalla näitä vanhoja teollisuusalueita jälleen rakentaa, tarvitaan aluepoliittisia ja talouspoliittisia välineitä. Ja jos pidetään tärkeänä sitä, että EU säilyy, EUssa myös säilyy teollisuus, niin kyllä ilman muuta myös teollisuuspoliittiset aspektit on tässä esiin nostettava. Ja se on seikka, josta olen liikkeelle lähtenyt esityksessäni. Something. Well, depends actually. Niin, voit vielä sanoa muutaman sanan. Niin, hetkinen siis. Voimmeko muuttaa otsikkoa? Se olisi helpointa, jos me muutamme otsikon, niin ongelmani ratkeaa. Um, on substance I would refer the question to... No niin, tämä kysymys menee eteenpäin Kajerille. Eli mitä muotoseikkoja sitten tässä tarvittaisiin? Tulisiko puheenjohtajakokouksen hyväksyä tällainen muutos ensin? About... Ymmärrän, ymmärrän siis alueelliset strategiat unionin tuo teollisuusalueille. Niin, tässä kuitenkin puhutaan raskasta teollisuudesta, joka on joutunut tietyillä alueilla uudelleen järjestelyjen piiriin. Eli täytyy katsoa tätä otsikkoa ja sitten mitä oikeastaan tehdään. Meidän kyllä täytyy nyt seurata teitä. Wenn ich darf. Ähm, kahdenvälisesti voidaan selvittää tätä kysymystä ilman muuta. Äh, lähdin liikkeelle vanhoista teollisuusalueista. Se oli myöskin äh, kuulemisen aiheena äh, muutama viikko sitten. Se, mitä tässä nyt esiin toin, jos ei se vastaa Van Nisseron toiveita, niin uskoisin, että kahdenvälisesti asia voidaan vielä selventää, mutta puheenjohtaja sikäli on oikeassa, että jos tämä otsikko aiheuttaa mm, uusia tai toisenlaisia odotuksia, niin silloin pitäisi sitten lähteä liikkeelle proseduurien osalta ihan alusta, jos siis uuteen otsikkoon halutaan mennä. Ei tässä nyt varsinaista mistään poliittisesta kiistanalaisesta kysymyksestä kuitenkaan kyse ole. Uh, Eli tästä ei tänään tarvitse tehdä päätöksiä ja ymmärrän, että te voitte nyt jatkaa keskustelua keskenänne ymmärtääksenne paremmin tavoitteet. Ja voin taata sen, vahvistaa sen, että jos otsikkoa muutetaan, niin silloin meidän täytyy saada tietää siitä, mitä pikipin, koska minun täytyy sitten viedä tämä eteenpäin, se saattaa viedä pari kuukautta. Ja siksi se on syytä tietää mitä pikimmin. No niin, nyt odottelemme seurauksia, seuraavia keskusteluja ja tulevalla kerralla koulun asiakirja on vielä vähän hautunut. Joten nyt tällä hetkellä tahtoisin päättää asian käsittelyn. Nyt meillä on koordinaattoreiden kokous, jonka jälkeen tahtoisin vielä muistuttaa teitä siitä, että meillä on avoin koordinaattoreiden kokous vain englanniksi niiden jäsenten kanssa, jotka ovat Hanin kabinetista. Siellä sitten kerrotaan yksityiskohtaisemmin huippukokouksesta. Ja Tämän halusin kertoa teille. Siis se oli 6.30, mutta he tietävät, että yritämme saada hänet tänne nopeammin, joten voimme aloittaa aikaisemmin, mutta viimeisintään sitten puoli seitsemältä. Okay, so we... No niin, nyt sitten koordinaattoreiden, koordinaattorit pysykää täällä salissa. Olen ymmärtävinäni, että Aldest mutta ei ole koordinaattoria, joten jos joku poliittinen avunantaja haluaisi jäädä tänne paikalle, niin olkaapa hyvä.